Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie. Niin, tervetuloa kaikki hyvät naiset herrat. Hyvät kollegat kansallisesta parlamenteista ja Euroopan parlamentista. Tänne parlamentaariselle viikolle täysistuntosaliin Brysseliin. Kiitos komission puheenjohtajalle Jean-Claude Junckerille, että hän on tullut paikalle parlamenttiin tänään. Tervetuloa komission puheenjohtaja. Tiettyjä menetelmällisiä asioita. Sitten pidän lyhyen avajaispuheen, sen jälkeen komission puheenjohtaja Juncker ja sen jälkeen kolme kollegaa, kukin saavat 10 minuuttia lausuntoja varten. Ensinnäkin Rouva Peres, joka laati oma aloitemietintöä, jossa arvioidaan taloushallinnon kehystä. Ja sitten Rova Chigane, joka on Latvian parlamentista, puheenjohtajamaasta siis. Hän puhuu sitten taloudenhallinnosta kansallisesta näkökulmasta ja sen jälkeen sitten Bundestagin ulkoasianvalikunnan puheenjohtaja Norbert Bartle, joka puhuu sitten liittopäivien näkökulmasta talouden hallinnosta. Sitten on kysymys- ja vastauskierros. Kysymys- ja vastauskierroksesta haluaisin jo nyt sanoa muutaman alustavan huomioon. Haluamme yrittää antaa mahdollisimman monelle kollegalle puheenvuoro. Ja siihen kuuluu se, että kaikkien pitää noudattaa puheaikaa. Puheaika, rajoitus, ehdotus on kaksi minuuttia. Siis sehän on Euroopan parlamentin kollegoilla jo pitkä puheaika. Täällä ryhmäpuheenjohtajat voivat siitä kertoa pitkiä juttuja. Kaksi minuuttia on paljon meillä. Yleisesti ottaenhan se on vähän, mutta pyytäisin silti, että tänään voitaisiin hyväksyä tämä kaksi minuuttia. Paikoillanne on niin kutsuttu speaking card, puhekortti. Ne on laitettu jokaiselle paikalle. Jos haluatte osallistua keskusteluun, ja haluatte käyttää puheoikeuttanne, niin täyttäkää tämä kortti. Ja antakaa tämä yksi sitten tänne vahtimestarille, joita salissa on. Sitten ne rekisteröidään ja otetaan huomioon. Yritämme tehdä aina niin, että kolme kollegaa kansallisista parlamenteista ja sitten yksi Euroopan parlamentin jäsen saavat puheenvuoron kerrallaan. Herra Junkerin täytyy lähteä 10.30, koska hänellä on muita velvollisuuksia, niin meillä me hänen kanssa sopineet, että 10.30 hän esittää vastauksensa kysymyksiin, 50 minuuttia hänellä on enintään aikaa, sen jälkeen täytyy lähteä. Ja sen vuoksi täsmälleen 10.30 riippumatta keskustelun tilanteesta, niin keskeytämme ja sitten annamme Junckerille puheenvuoron. Selvä. I switch now to English, ladies and gentlemen. Sitten englantia. Hyvät naiset ja herrat, komission puheenjohtaja herra Juncker, hyvä kollega Beres, kollega Chigane, kollega Partle, hyvät kollegat. Mielelläni toivotan teidät tervetulleeksi tänään Euroopan parlamenttiin. Nyt on kolmas parlamentaarinen viikko. Konferenssilla avaamme uuden sivun parlamentarismin historiassa Euroopassa viimeisen kolmen vuoden aikana olemme saaneet aikaan tärkeää edistystä, kun on institutionalisoitu koordinointi ja yhteistyö kansallisten ja Euroopan parlamentin välillä. On hienoa, että yli 120 parlamentin jäsentä osallistuu tähän konferenssiin. Se on selkeä viesti siitä, että molemmat osapuolet ovat sitoutuneita siihen, että yhteistyötä parannetaan ja tiivistetään parlamentaarista valvontaa. Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksossa. Olen henkilökohtaisesti vakuuttunut siitä, että sekä Euroopan parlamentin että kansallisten parlamenttien jäsenet eivät ole kilpailijoita, vaan kumppaneita tässä pyrkimyksessä. Meidän yhteinen tehtävämme on pitää toimeenpanovaltaa tilivastuussa ja pitää yllä demokraattisen valvonnan periaatetta. Kaikki tiedämme, että Euroopan integraatio toimii vain, jos se perustuu tiiviiseen yhteistyöhön kansallisen ja Euroopan parlamentaarikkojen välillä. Sopimus, jota kutsutaan sopi, parlamenttien sopimukseksi, perussopimus siis ottaa huomioon sekä kansallisten parlamenttien että Euroopan parlamentin roolin huomioon. Kansalliset parlamentit saavat suurempaa tunnustusta ja enemmän valtaa subsidiariteetin tiedottamisen ja osallistumisen mielessä. Sen lisäksi Lissabonin sopimus tunnustaa sen merkityksen, joka on näiden elinten yhteistyöllä niin, niin että perust, on perustettu parlamenttien välinen yhteistyö. Sen jälkeen, kun parlamentti on ryhtynyt moniin toimiin, jotka osoittavat sen sitoumuksen parantaa parlamentaarista ulottuvuutta EU-ssa. Mitä kuvaa 2009 päätetty päätöslauselma. Silloin 2009 tulevaisuuden näkymät parlamentarismille Euroopassa näyttivät ruusuisilta, mutta paikan päällä realiteetit viime vuosien aikana, kriisivuosina, olivat kovin erilaiset. Eurooppa on kompuroinut yhdestä kriisikokouksesta toiseen. Päätökset, jotka meihin kaikkiin vaikuttavat, niitä on kasvamassa määrin tehty suljettujen avian takana johtajien keskuudessa on keskitytty enemmän hallitustenjohtajien kokouksiin. Siinä on sitten marginalisoitunut sekä Euroopan parlamentin että kansallisessa parlamenttien rooli. Euroopan parlamentti ymmärtää, että kansalliset parlamentit ovat huolissaan siitä roolista, mikä on annettu komissiolle, kun arvioidaan budjettia aikaisessa vaiheessa. Uskokaa minua, me todellakin olemme huolissamme myös. Esimerkki. Kansalliset parlamentit ja erityisesti talous- ja budjettivaliokunnat ovat tärkeässä roolissa budjettiprosessissa. Te tarkistatte sen, että käyttääkö hallitus rahaa lain mukaan. Teillä on valta muuttaa budjettiesityksiä. Jos näitä parlamentaarisia valtuuksia heikennetään, niin se voi johtaa vain demokraattiseen ty- tyhjiöön. Tätä ei voida hyväksyä, eikä sitä koskaan hyväksytäkään. Hyvät naiset ja herrat, tarvitsemme enemmän Eurooppaa budjettipolitiikassa. Se on ainoa tapa eteenpäin. Jos kriisi on opettanut meille jotain, niin se on se, että emme voi pitää Euroopan taloutta sellaisena, joka koostuu erilaisista mustista laatikoista, meidän taloudesta, erilaisista kansallisista talouksista. Ne ovat kaikki läheisissä yhteyksissä toisiinsa. Se, mitä tapahtuu yhdessä maassa, vaikuttaa muihin maihin haaste on eurooppalainen, niin silloin ratkaisunkin pitää olla eurooppalainen. Ja Euroopan talouspolitiikan ohjausjakson tarkoitus on juuri tämä, antaa jäsenvaltiolle poliittista ohjausta ja parantaa talouden politiikan koordinointia kautta EU-maiden ja kautta politiikkasektoreiden. Tämän koordinaation täytyy tapahtua Euroopan tasolla. Tuemme täysin tätä lähestymistapaa. Mutta emme hyväksy enempää Eurooppaa, jos se tapahtuu vähemmän parlamentaarisen ja vähemmän kustannuksella. Haluamme varmistaa demokraattinen tilivastuu jokaisessa vaiheessa, myöskin jos puhutaan kansallisista budjeteista. Sen vuoksi Euroopan parlamentti vaatii komissiota antamaan mahdollisuuden lähettää maakohtaiset suositukset kansallisiin parlamentteihin ennen niiden hyväksymistä neuvostossa. Sen vuoksi Euroopan parlamentin täytyy olla vahvemmassa osassa ja tiivissä yhteistyössä kansallisten parlamentin jäsenten kanssa, jotta voidaan parantaa tilivastuuta tehdyistä päätöksistä Euroopan tasolla. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, haluan sanoa tämän hyvin selkeästi. Jotta voidaan kuroa umpeen demokraattinen vaje uudessa taloushallinnon kehyksessä, siihen tarvitaan sitä, että molemmat sekä kansalliset parlamentit että Euroopan parlamentit ovat vahvemmin mukana sekä päätöksenteossa että niiden toimeenpanossa. Olemme hyvin tietoisia siitä, että monia ongelmia täytyy vielä ratkaista. Monia ongelmia täytyy käsitellä muutamien seuraavan päivän aikana artikla 13 konferenssissa ja talouspoliittisen ohjausjakson kehyksessä. Tänään keskustelemme myös kattavasta strategiasta osana väliarviointia niin kutsutussa Eurooppa 2020 strategiassa. Siihen kuuluu kansallisia tavoitteita ja politiikkoja, joilla parannetaan kestävää kasvua. Yksittäisellä ponnistuksella emme saavuta toivottuja tuloksia, joten on tärkeää koordinoida näitä ponnistuksia keskustelumme täällä ovat tärkeitä myös siinä mielessä, että ne tulokset viedään kevään huippukokoukseen, jossa talouspolitiikan ohjauskehyksestä keskustellaan. Jos haluamme, että ohjausjakso toimii, niin kaikkien täytyy ottaa vastuuta. Odotan innolla rakentavaa keskustelua ja hyvää yhteistyötä kanssanne. Tämän vuosittaisen konferenssin myötä on avattu uusi luku eurooppalaisen demok- demokratian historiassa. Meillä on kaikki syy olla tästä ylpeitä ja tehdä työtä sen eteen, että se on menestys. Toivon, hyvät naiset ja herrat, että keskustelemme aikana seuraavan kahden päivän aikana. Löydämme ratkaisuja ja pystymme tarvittavasti painostamaan komissiota, joka on täällä edustettuna puheenjohtajansa hahmossa, jolle nyt anna puheenvuoron. Sehr verehrter Herr Präsident. Äh, Puhemies, hyvä Martin Arvon, naiset ja herrat, hyvät Euroopan parlamentin ja kansallisen parlamenttien jäsenet. Tervetuloa lämpimästi. Aina kun tapaa Martin Schulzen, niin se on aikamoinen kokemus. Minulla on tässä nyt hänen mukaansa kello 10.30 asti aikaa, hieman toisin kuin mitä hän aikaisemmin oli sanonut, olkoon sitten näin. Ja hän katsoo, mikä on sopiva käyttö. Totta kai teen niin kuin puhemies tässä toivoo. Ja hän on kertonut, että tänä aamuna komissio saa kuulla, missä mennään. Puhemies sanoi, että juuri näin. No, katsotaan, miten tässä käy. Mutta joka tapauksessa on hienoa olla täällä tänä aamuna. At this European Parliament. Täällä Euroopan parlamentaarisella viikolla. Ja tämän kokouksen käytänne syntyi tässä muodossa muutaman vuosi sitten itse asiassa kriisin keskellä ja nyt sitten olemme jo hyvin vakiintuneet kokouksena. Tämä on jo neljäs kerta, kun järjestämme tämän kaltaisia tapaamisia. Keskustelunne tänään ja huomenna osoittavat vahvasti sen, että se, mitä täällä Euroopan tasolla tehdään ja keskustellaan, on yhteisen edun mukaista ja se on kaikkien yhteinen, yhteisenä vastuuna myös, koska Euroopan unionihan on yhteinen ponnistus se muodostuu jäsenvaltioiden ja Euroopan instituiden ponnistuksesta ja sen täytyy nauttia kaikissa, kaikilla tasoilla tarjottua legitimiteettiä ja vastu, vastuullistamista. No, Talouden ohjaus ja hallinto ja ohjausjakso ovat erikoisia käsitteitä, tuntemattomia käsitteitä kansalaisten näkökulmasta – nimitysten valintakin on sellainen, että se vaihtelee kielikohtaisesti. Gouvernement economic ilmaisu on minun mieleeni, olen aina siitä pitänyt siitä saakka, kun yhteinen valuutta perustettiin ja hallitusten välinen konferenssi sitten Maastrichtin konferenssissa ja minä olin siellä johdossa, niin vahvisti tämän päätöksen ja vetosin muiden kanssa, vaikkakaan meitä ei kovinkaan monta ollut. Silloin vetosin nimenomaan tällaisen taloushallituksen käsitteen puolesta. Ne, jotka ajattelevat, että tämä oli sen ajan tarve, eh, näitä ihmisiä on entistä enemmän. Jotkut taas puhuvat talouden ohjaudesta ja hallinnasta, ikään kuin me emme haluaisi oikealla nimellä nimittää sitä prosessia, jonka kuitenkin pitäisi olla vallalla. Maastrichtin prosessin alusta saakka minä kannatin sitä, että talouspolitiikkaa koordinoidaan. Sitten hyvin pian päästiin jo Äh, siihen vaiheeseen, että puhuttiin vain anekdooteista sananlaskujen muodossa näistä ajoista. Vuonna 1997 entisellä vuosisadalla marraskuussa oli huippukokous ja siellä käsiteltiin äh, talouspolitiikan koordinoinnin vahvistamista. Meillä on neuvoston päätelmät, joissa jäsenvaltiot ja parlamentaarikot nyt niiden kaikkien pitäisi lukea uudestaan nämä päätelmät, koska siellä löytyvät kaikki aspektit talouden ohjauksesta ja hallinnasta. Samaan aikaan kehitettiin Luxemburgin prosessi. Siinä kyseessä oli työllisyyspolitiikka. Oli näiden neuvostojen johdossa ministerinä ja minä varmasti olen ainoa, joka nyt muistan nämä asiat näin hyvin. Eli talouspolitiikan koordinoinnin vahvistaminen ja sitten neuvoston kokous, jossa käsiteltiin työllisyyspolitiikkaa. Kaikki tämä fuusioitiin toiseen prosessiin, ja juuri siitä prosessista tänään keskustelemme. Nyt sitä nimitetään eurooppalaiseksi ohjausjaksoksi. Näin saamme johdonmukaisuutta, logisuutta lisää siihen prosessiin, jota, jonka aiemmin käynnistimme. Ja se on kattavampi kuin aiemmat prosessit. Eurooppalainen ohjausjakso ei ole vain mitään kirjallisuutta, eikä mikään ystävien tapaaminen olutlasillisen tai viinilasillisen parissa, vaan tämä on ihan vakavaa asiaa. Eurooppalainen ohjausjakso täytyy nähdä yhteisenä asiana sekä komissiossa, neuvostossa että parlamentissa ja myös kansallisissa parlamenteissa. Eurooppalaisessa ohjausjaksossa puutteena on nimenomaan tämä kansallinen omistajuus, ikään kuin kansallisten hallitusten ja kansallisten parlamenttien tasolla. Meillä on raskaita prosesseja, joihin nyt panostamme kun kuitenkin pitäisi panostaa sisältöön ja siihen, mitä voimme saavuttaa yhdessä. Meillä on nyt sellainen kaasukone, jota kansalaiset, ministerit, parlamentaarikot eivät todella ymmärrä. Tulevina vuosina meidän tulee yksinkertaistaa tätä prosessia, jonka kimpussa nyt olemme. Minä olen komission johdossa ja komissio ei ole päässyt vielä kovinkaan pitkälle näissä äh, asioissa, kun ajatellaan ensimmäistä sataa päivää. Muutoin tällainen sadan päivän kynnys äh, on aivan yksi ja sama. Jos joku toteaa, että mikä on yhteenveto sadan päivän jäl- jälkeen, ei tällaista yhteenvetoa ole tehtävissä. Eihän tehdä koko elämän yhteenvetoa, kun ajatellaan vauvaa, joka on syntynyt ja on hänin tuskin neljän kuukauden ikäinen. Ei silloin mitään yhteenvetoja elämästä tehdä. Viiden vuoden jälkeen kenties jotakin voidaan todeta. Nyt ei ole hetki tehdä minkäänlaista tuloslistausta. Kun ajatellaan, minkälaista työtä olemme tehneet Euroopan unionin komissio totta kai vastaa tässä näistä asioista, mutta toki oppia voimme ottaa ää, lähimenneisyydestä. Tätä mm, luonnehtii kyllä rahoitus- ja talouskriisi. Silloin kun komissio astui virkaansa, käynnistimme tämän kansallisten budjettien tarkastelun ja toimimme todella hienosyisesti ja vastuullisesti ja arvioimme kansallisia budjettitilanteita. Meillähän ei ole yleisiä budjettisääntöjä, jotka pätisivät kaikkiin jäsenvaltioihin. Kaikki jäsenvaltiot ovat erilaisia ja niiden taloudellinen suhdanne, tilanne ja tie siihen on ollut eri, erilainen ja tilanne vaihtelee huomattavasti maasta toiseen. Näin ollen olemme antaneet kolmelle jäsenvaltioille maaliskuuhun asti lisää harkinta-aikaa, jotta nämä maat voivat sopeutua paremmin niihin vaatimuksiin, joita äh, nykyhetkin niiltä vaatii. Puhun nyt Italiasta, Ranskasta ja pienemmässä määrin, koska sehän näistä aiemmin mainituista eroa jossain mielessä kolmantena maana siis Belgia. Me olemme käynnistäneet talous- ja budjettipolitiikan koordinoinnin välineiden uudelleen tarkastelu. Meillä on niin sanottu six-pack ja two-pack. Olemme ryhtyneet määrittelemään mahdollisuuksia ja heikkouksia näissä päkeissä ja aiomme tarkistaa näissä hyvin tärkeissä talouspolitiikan koordinoinnin ohjausvälineissä. Me puhumme talouden ohjauksesta sopimuksesta, finanssipoliittisesta sopimuksesta, Sixpackista, Tuväkistä. Mainitsemme tiettyjä artikloita näissä eri eh, teksteissä ja olen tietoinen siitä, että ne, jotka kuuntelevat meitä, niin eivät kyllä paljonkaan ymmärrä, mistä me puhumme. Eh, heidän mielestään, me, mielestään meidän pitäisi käyttää tek, vähemmän teknistä kieltä ja kenties enemmän poliittista kieltä. Jokunen viikko sitten jokunen viikko sen jälkeen, kun astuimme virkaan, nostimme ja käynnistimme ajatuksen eurooppalaisesta investointirahastosta. Tässä kokonaissumma on 315 miljardia ja se on tulosta neuvotteluista, joita Euroopan parlamentti ja komissio ovat käyneet. Minä sitouduin parlamentin edessä silloin, kun äh, virkanastajais pidin esittelin tämän 315 miljardin investointirahaston. Tämä on sitoumus, jonka tein komission nimissä parlamentin edessä Euroopan kansalaisten hyväksi. On sellaisia tapahtumia, joiden merkitystä ei pidä aliarvioida. Nyt virassa oleva komissio on yhdessä parlamentin kanssa, koska tämähän on demokratian vaatimuksen mukaista. Olemme käynnistäneet jatkuvan vuoropuhelun. Se on jatkuvaa, koska todellakin tämä tulee olla kestävää eh, vuoropuhelua. Haluamme olla poliittisempi komissio kuin aiemmat komissiot ja haluamme pitää kiinni sitoumuksistamme. Näin ollen hyvin nopeasti me halusimme voida esitellä tämän eh, strategisten investointien rahaston, jonka rakenne on hyvin vaikeasti ymmärrettävissä ulkopuolisten näkökulmasta. Ja kuitenkin investoillahan halutaan aina hyviä tuloksia, mutta jotka eivät yksityiskohtaisesti ole perehtyneet tähän aihe- aiheeseen, niin voi olla toki vaikeaa ymmärtää tätä rakennetta. Se kuitenkin onnistuu, jos jäsenvaltiot ja jos Euroopan parlamentti käyttää nopeutta ja kaikkia kapasiteettiaan jotta tämä voidaan hyväksyä aikataulussa, eli siis kesän, kesäkuuhun mennessä lainsäädäntötekstit on hyväksyttävä. Lainsäädäntöteksteistä vielä sananen komissio ja neuvosto olisivat voineet hyväksyä ainoastaan nämä lainsäädäntötekstin, mutta minä hyväksyin, eh, hyvä, eh, minä lupasin parlamentin edessä, että toteutamme metodia. Euroopan parlamentti on toinen lainsäätäjä, se on läheisesti yhteydessä lainsäädäntötekstien laadinnassa silloin, kun kyse on tästä investointisuunnitelmasta. Investointisuunnitelma on jonkinlainen paradigman muutos. Tähän mennessä Euroopan unionin budjetin budjettikohdat ovat kattaneet suorat tuet, joita maksetaan unionin budjetista jäsenvaltioille ja rahoitus tulee jäsenvaltioilta. Nämä tuet eivät enää ole julkisen, julkisten varojen ö, normaali siirtoväylä. Me ymmärrämme, että nämä varatut määrät tulevat suoraan reaalitalouden käyttöön. Me olemme antaneet Euroopan investointipankille tehtäväksi. Sehän on lähempänä reaalitaloutta. Niin se voi todella tehdä oikeat valinnat investointikohteesta. Haluaisin, että jäsenvaltiot ovat entistä innokkaammin, läheisemmin mukana näissä rahoitusjärjestelyissä silloin, kun puhumme eurooppalaisesta investointirahastosta. Ja olen toiveikas sen suhteen, että jäsenvaltiot lähtevät tähän mukaan. Olen ollut keskusteluissa lähestulkoon kaikkien pääministerien kanssa ja tiedän, mikä on yleiskeskustelu tästä suunnitelmasta. Me olemme halunneet antaa todellista merkitystä vakaus- ja kasvusopimukselle. Ja nyt tämä investointi suunnitelma vielä tukee tätä ikään kuin kolmiorakennetta, triangelin rakennetta, jonka olemme luoneet. Jotkut katsovat, että velan lisääminen velan päälle ei ole oikea ratkaisu. Näinhän se on. Aina on tarve toteuttaa rakenneuudistuksia, jotka tehostuvat, jotka vaihtelevat maasta toiseen, mutta tärkeitä ne ovat. Ja budjettipolitiikan, julkisen talouden vakaa vakiinnuttaminen, rakenneuudistukset ovat tärkeitä. Me tarvitsemme, tarvitsemme todellakin sellaista politiikkaa, joka johtaa työllisyyteen ja kasvuun. Ilman tätä suunnitelma ei toimi. Investointisuunnitelma täydentää tätä meidän kolmiorakennettamme, jonka tavoitteena on vakauttaa julkista taloutta ja nopeuttaa rakenneuudistuksia. Olemme myös ottaneet käyttöön vakaussopimuksessa lisäjoustoa. Meillä on komission tiedonanto 13. päivä tammikuuta julkaistiin. Tarkoitus ei ole muuttaa vakaussopimuksen sääntöjä eikä muuttaa vakaussopimusta joustavuussopimukseksi, vaan ottaa huomioon ne tarpeet, joita meillä on kasvun ja investointien aikaansaamiseksi. Komissio hyväksyy huomenna uuden eh, tekstin nuorisoaloitteesta. Toistaiseksi se ei ole oikein lähtenyt kunnolla käyntiin ja sen takia sosiaalisen komissaari, joka on läheisessä yhteydessä tässä työssä, kun työstämme ohjausjaksoa esittelee täällä, täällä ja myös huomenna valiokunnassa tekstit. Komissio ei kuitenkaan halua olla mikään oppimestari. En haluaisi, että komissio läksyttää jäsenvaltiota julkisesti yhteisesti, solidaarisesti meidän pitäisi hoitaa yhteistä valuuttaamme, käydä vuoropuhelua ja keskustelua. Tämän lisäksi totta kai komission täytyy sanoa, mitä mieltä se on, ja joskus on tehtävä päätöksiä silloin, kun on päätösten, päätösten aika. Mutta yleisesti haluaisin, että yhteisvaluutan hallinnointi olisi ikään kuin tällaista äh, tuttavallisempaa niin, että kansalliset parlamentit, Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto tekisivät yhteistyötä erityisesti silloin, kun kyse on maakohtaisista suosituksesta. Hyvin usein, ja tätä olen pahoitellut aiemminkin, ne ovat kovin kaukana kansallisesta todellisuudesta. Olisi syytä ottaa paremmin huomioon kansalliset realiteetit ja olen Pyytän nyt, että komission jäsenet todella lähtevät kierrokselle, käyvät jäsenvaltioissa, eivät pysy toimistoissaan, vaan lähtevät selittämään jäsenvaltioihin kansalaisyhteiskunnalle, työmarkkinaosapuolille kansallisesti kantojamme. Sielläkin joskus on innostuksen puutetta, kun kyse on siitä, että ikään kuin omaksuttaisiin se sisältö, mitä maakohtaisista suosituksista on, on saatavissa – Sääntöjemme on oltava ennakoitavimpia, jotta ne voivat toimia tehokkaammin. Sääntöjä on kaikkien jäsenvaltioiden noudatettava, kunnioitettava, kaikkien hallitusten noudatettava, ovat ne sitten uusia tai jo kokeneempia. Säännöt poikkeuksetta pätevät kaikkiin jäsenvaltioihin. Yksipuolisesti ei voi irtautua säännöistä, jotka ovat unionin sääntöjä. Välittön soveltaminen eh, jäsenvaltioissa, näissä ohjelmamaissa jatkuu. Tarvitaan toki vaikutusarviota sopeutusohjelmien sosiaalisesta vaikutuksesta, mutta Tämä sosiaalisen ulottuvuuden huomioiminen on välttämätöntä, jotta Euroopan rakentamisen tasapaino säilyy. Tässä täytyy vielä päästä eteenpäin. Euroopan neuvosto joulukuussa antoi minulle tehtäväksi euroryhmän johtajan ja pankin, keskuspankin johtajan kanssa raportin tässä työssä neljä puheenjohtajaa tekee yhteistyötä ja mukana on myös Euroopan parlamentin puhemies. Hänkin on puhemies tässä puheenjohtajien joukossa. Ja yhteistyömme toivottavasti on mahdollisimman tehokasta. Acht. Möchte ich heute Morgen hier nicht zu lange reden. Toisin kuin yleensä en halua puhua täällä nyt liian pitkään tämä tapahtuma on järkevä vain silloin, jos komission puheenjohtaja kuuntelee, mitä Euroopan parlamentilla on sanottavana, mutta myös mitä kansallisilla parlamenteilla on sanottavana Euroopan talouden ohjausjaksosta, two-packista, six-packista, mistä tahansa. Joten en ole täällä pelkästään puhumassa, vaan myös kuuntelemassa. Näin ei ole aivan joka päivä. Kiitos jo etukäteen. Vielen Dank, Herr Juncker. Kiitos, herra Juncker. Sitten kolmen nimetyn esittelijän lyhyet alustukset. Kollega Beres aloittaa. Ja sen jälkeen kollega Chigane ja sitten kollega Bartle. Mutta ensin Beres, olkaa hyvä. Merci, monsieur le Kiitos, puhemies. Puheenjohtajat, Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. On etuoikeus aloittaa tämä keskustelu talouden hallinnasta, haasteista ja asian nykytilanteesta. Kun katsomme, mitä on saavutettu Euroopan tasolla kriisin aikoina, niin olemme aika lailla vaikuttuneita siitä, mitä olemme voineet yhdessä saavuttaa. Olemme saaneet aikaiseksi ja luoneet eurooppalaisen vakausmekanismin, pankkiunionin ja tämä keskustelu on edennyt pidemmälle. Kun katsomme unionin tilannetta tällä hetkellä, niin Euroopan unionissa ja euroalueella meillä on kuitenkin vakava tilanne. Kolme lukua osoittavat tästä. Ensinnäkin 11,4 prosenttia on työttömyys lukema. Kasvu on alle yhden prosentin ja deflaatiokierre on sellainen, että Eurostat on todennut, että inflaatio on laskenut 1,4 prosentilla ja se on nyt tulkoon no, nolla lukemissa tänä vuonna. Huomattavia eroja jäsenvaltioiden välillä on. Niitä on ollut jo ennen kriisin käynnistymistäkin ja nyt ne ovat vain pahentuneet. Tästä nousee esille kysymys ja haluan kiittää puheenjohtaja Junckeria siitä, että hän mainitsi tämän. Me käymme keskustelua siitä, pidämmekö me talouden ohjauksesta ja hallinnoinnista. Omassa maassani tätä aloitetta on kovasti tuettu. Mutta sitten kun kyse on menettelystä, niin kenties siinäkin pitäisi huomioida sisältökysymys. Me käsittelemme nimenomaan tätä kysymystä. Menettelyn lisäksi mikä on sisältö? Mikä on se talouspolitiikka, jota euroalue ja Euroopan unioni tarvitsevat? Monia aloitteita on käynnistetty. Totta kai on mainittava se hyvin merkittävä aloite, jonka Euroopan keskuspankki on käynnistänyt riippumattomana toimijana Mario Dragin riippumattomalla johdolla ja mandaattia kunnioittain. Se mandaatti, man, sitä mandaattia kunnioittain, joka hänelle on annettu, niin että on tämä inflaatiotavoite 2 prosenttia. Tätä kautta katseet suuntautuvat talouspolitiikan välineisiin. Aivan niin kuin puhemies mainitsi, meillä on tämä kuuluisa Junckerin ohjelma, suunnitelma. Se on myönteinen merkki, 300 miljardia, niitä kovasti odotellaan ja odotukset ovat korkealla. Kuitenkin tässä täytyy päästä pitkän aikavälin kulutuksen vajeesta eteenpäin, kun vertaamme tilannetta kilpailijoihimme äh, äh, maailmanlaajuisesti, onpa kyseessä sitten Yhdysvallat tai Kiina – niin meidän on pakko todeta, että investointivajetta meillä on Euroopan unionissa. Tämä suunnitelma pakottaa meidät esittämään kysymyksen talouden ohjauksen toimivuudesta ja millä ehdoilla tämä aliinvestointien tilanne, joka on niin kriittisen merkittävä unionissa, johtuu myös siitä, miten sääntöjä noudatetaan ja sovelletaan. Investointisuunnitelma on hieno, tervetullut, loistava, mutta ei se ole vastaus kaikkeen. Siinähän tunnustetaan myös se, että ongelma on olemassa ja meidän on pakko pohtia sitä lisäarvoa, sitä miten sääntömme toimivat. Sitten investointisuunnitelma voisi myös olla yksi ratkaisu siihen, että miten Euroopan unioni pääsee tässä taloustilanteessa kilpailijoidensa kanssa todellisen kilpailuasemaan. Miten luomme työpaikkoja, miten luomme finanssipolitiikkaa sellaiseksi, että investointisuunnitelman kautta synnytetyt hyödyt jaetaan oikeudenmukaisesti. Joustavuus todettiin, sitä tarvitaan sääntöihin, tämä on tervetullutta. Me esitämme kysymyksiä siitä, että erilaiset erilaisia sääntöjä on noudatettu toisaalta ennaltaehkäisevässä osassa ja toisaalta korjaavassa osassa. Nämä ovat niitä aiheita, joita meillä on mahdollisuus käsitellä vielä. Kun tunnustamme, että investointisuunnitelma on tarpeellinen, samaan aikaan on katsottava, mikä on talouden ohjausjärjestämme tehokkuus. Herra Juncker, me tarvitsemme ikään kuin tällaisia tuttavallisempia ja luottamukseen perustavia sääntöjä. Nyt olemme eh, talous- ja rahaliitossa tulleet eh, riittävän kypsään vaiheeseen, jotta me voimme todella ottaa käyttöön talouden ohjausjärjestelmän ja todellisen talouspolitiikan. Tätä keskustelua nyt ollaan ikään kuin eh, synnyttämässä. Mitä tarkoittaa tämmöinen neutral fiscal stance? Kun Yhdysvalloissa keskustellaan tulevan vuoden budjetissa. Siellä katsotaan, mikä on unionin tila ja määritellään talouspolitiikka, jollaista tarvitaan. Me Euroopan unionissa, meillä ei ole tällaista budjettia, joka voisi olla talouspolitiikan väline. Tämä on tulosta siitä talouspolitiikasta, eh, jota sitten lasketaan ikään kuin yhteen jäsenvaltiolta me emme unionissa toimi tällä tavalla ennakoivasti. Me katsomme, mikä on ikään kuin tämä yhteenlaskun summa. Me tarvitsisimme nimenomaan sitä, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentti yhdessä komission ja neuvoston kanssa jo prosessin alkuvaiheissa toimisivat yhdessä ohjausjaksossa niin, että meillä olisi selkeä näkemys siitä, mitä me tarvitsemme. Tämä, tässä ei auta mikään yksi ja ainoa sääntö, vaan demokraattinen keskustelu, järkevä älykäs keskustelu, jossa politiikkaa, talouspolitiikkaa määritellään. Ja tässä mielessä olen tehnyt omassa mietinnössäni ehdotuksia ja toivon, että niitä voidaan eteenpäin kehittää. Meidän on myös palattava sääntöihin, totta kai. Nehän ovat demokraattisen keskustelun keskiössä. Säännöissä haluaisin nostaa esille kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin makrotalouden epätasapaino ja siihen liittyvä prosessi. Meillä on tästä sääntö, ja puhun nyt tässä asiantuntijan edessä. Meillä on entinen komission jäsen Olli Rehn, hän on nyt varapuhemiehenä parlamentissa. Kun ajatellaan näitä haasteita, jotka liittyvät jäsenvaltioiden välisiin eroihin, me tarvitsemme kuitenkin lähentymistä, konvergenssia. Ja me havaitsemme, että tämä menettely, joka liittyy makro taloudellisen epätasapainoon on muuttunut loppujen lopuksi äh, jonkinlaiseksi suur, suurennuslasilla tutkimukseksi. Äh, on kerranaisvaikutuksia, kertoimia ja on keskitetty komission ja toisaalta jäsenvaltion väliseen suhteeseen ja on sitten korostettu, minkälaisia rakenneuudistuksia tarvitaan, jotta saadaan kilpailukykyä, kustannuksia alemmaksi ja sitten tämä johtaa deflaatiokierteeseen, joka nyt tunnemme euroalueella. Jos makrotaloudellista epätasapainoa on, niin sen pitäisi toimia niin, että voidaan ottaa opiksi tilanteesta ja saada järjestää järjestetyksi konvergenssia, lähentymistä kaikkien kesken. Ja toiseksi näiden sääntöjen toiminnassa ole, oleellisia ovat rakenneuudistukset. Muuttuvassa maailmassa kukaan ei voi toimia helpoimman kautta ja ajatella niin, että euro suojelee. Kaikkien täytyy hoitaa oma äh, tilanteensa kuntoon. Demokraattisessa omassa maassa? Haluttaisiinko siellä sitten Troikan läsnäoloa niin, että pakotetaan sääntöjen noudattamiseen. Jäsenvaltioissa kansalliset parlamentit ovat par- parlamentarismin demokratian ytimessä. Haluttaisiinko siellä sitten sitä, että ulkopuolelta pakotetaan uudistuksia? Ei suinkaan. Vaaditaan, aivan niin kuin komission puheenjohtaja totesi, kollektiivista älykkyyttä ja fiksuutta – tässä prosessissa kyse on kriittisen tärkeästä prosessista niin, että meillä on sääntöjä, jotka ovat älykkäitä, fiksuja sääntöjä, jotka mahdollistavat sen, että saamme poliittisesta, talouspoliittisesta tilanteesta koko unionissa, koko euroalueella kokonaiskäsityksen ja näin saamme aikaiseksi talouspolitiikkaa. Lisää liikkumavaraa, lisää harkintavaltaa, ottaen huomioon tilanne, mutta älykkäämmät säännöt, yksinkertaisemmat säännöt, jotka nojaavat luottamukselle entistä enemmän, jotka mahdollistavat lähentymisen entistä enemmän. Tämä parlamentti on vedonnut ja sanko Lord Junckerin suunnassa meillä on liittolainen niin, että saamme yhteisömetodia entistä enemmän, aina vain yhteisömetodia enemmän, koska demokratia liittyy siihen. Tämä näkyy myös Euroopan vakausmekanismissa. Tämä näkyy niissä mekanismeissa, joita olemme luoneet sopimusten ulkopuolelle. Loppuun vielä katsaus tulevaan. Toivon, että se keskustelu, jonka nyt käynnistämme sääntöjen noudattamisesta, soveltamisesta, sisältää myös sen, että meillä on vielä puuttuvia osia tässä talous- ja rahaliitossa. Ne täytyy tunnistaa jotta meillä on välineet myös vastaisuuden varalle. Tässä hengessä totean, että meillä on tiettyjä sääntöjä, joita on katsottava objektiivisesti, aivan erityisesti ajattelen tässä tätä yhden prosentin sääntöä velan vähentämisen osalta silloin, kun jäsenvaltiot ovat eh, yli 60 prosentin velkaasteessa suhteessa BKT. Tämä sääntö on sellainen, joka voi aiheuttaa tiettyjä haittoja. Me kaikki tiedämme, mitkä pilarit meiltä puuttuu. Ensinnäkin sosiaalinen pilari, aivan niin kuin puheenjohtaja tämän totesikin, ja myös euroalueen budjetin kapasiteettikysymykset. Ja lisään tähän vielä yhden sanasen finanssipoliittinen kapasiteetti. Sanan sanan äh, ranskalaisessa merkityksessä, eli verotusunionin merkityksessä, ei niinkään finanssipolitiikan merkityksessä. Me, muutoin meillä ei ole liikkumavaraa. Toivon, että tämä keskustelu avaa meille mahdollisuuden parantaa talouden ohjausta ja hallinnointia niin, että saamme todellista talouspolitiikkaa. Meillä olisi yhteinen näkemys, jotta emme, voi, emme vain alistu, vaan kaikki voivat globaalissa ympäristössä valita parhaat tiet itse kullekin ja kaikille yhdessä niin, että emme vain kiinnitä huomiota markkinoiden luottamukseen, vaan huomioimme kansalaisten huolenaiheet. Kiitos. Vielen Frau Beres. Kiitos, Rova Beres. Ja sitten Rova Chigane, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, arvoisa puhemies ja arvoisa komission puheenjohtaja, komission sen Rehn, hyvät kollegat, olen iloinen, että voin olla täällä puheenjohtaja, valtion edustajana ja Latvian parlamentin edustaja, eh, eh, parlamentin edustajana. Meillähän on myöskin tällainen parlamentaarinen ulottuvuus puheenjohtajakautemme aikana voimassa. Aloittaisin siitä, mitä Rova Peres juuri mainitsi, nimittäin talouskehityksen visio, jonka he katsoo olevan olemassa USAssa, mutta jossa, jonka jossain määrin täällä EUssa puuttuu. Olen samaa mieltä tästä, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että Euroopan ohjausjakso tarjoaa meille jo välineen tätä varten. Ehkä se ei ole vielä toteutunut, mutta tämä vuosittainen kasvukertomus on juuri tämä väline. Tarkastelin tuota vuodelta 2015 ja sen pillars uh, that we at our national ja se julkaistiin juuri ja siellä oli kolme pilaria, joista meidän parlamenttimme oli samaa mieltä. Ensimmäinen oli investointien koordinoitu tukeminen ja tuosta Juncker puhuinkin aika vetoavasti. Ja sitten uusi sitouminen rakenteellisiin uudistuksiin. Tämä on aina hyvin vaikea aihe sekä kansallisille hallituksille että parlamenteille. Ja kolmas koskee finanssipoliittisen poliittisen vastuun aikaansaamista velanhallinnan kautta. Ja oman esitykseni pää aihe on se, että kuinka kansalliset parlamentit voitaisiin saada mukaan tämän, tavoitteensa, tämän tavoitteen tavoittelemisessa ja sen aikaansaamisessa. Komissio on aloittanut työnsä hyvin sitoutuneesti ja pyrkii tekemään läheisempää yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa ja juuri eilen Juuri varapuheenjohtaja Timmerman oli Riikassa Kosakikin kokouksessa ja hän jälleen otti esille tämän sitoumuksen ja me odotamme todellakin tätä lähempää yhteistyötä Euroopan komission kanssa myöskin kansallisten äh, parlamenttien äh, mitä tulee kansallisten parlamenttien valvontaan tämän eurooppalaisen ohjausjakson puisteissa. Minun mielestäni tämä ohjausjakso antaa kansallisille parlamenteille erinomaisen mahdollisuuden tähän, mutta vain jos on olemassa Euroopan tason asioiden parlamentaarisen valvonnan perinne jäsenvaltioissa. Ja olen kuullut monilta Euroopan asioista huolehtivien kollegoitteni mielipiteet aiheesta, ja he katsovat, että on liian paljon kansallisia parlamentteja, jotka katsovat jäävänsä täysin EU-politiikan ulkopuolelle ja täysin äh, taloudellisten äh, koordinaatiomekanismien ulkopuolelle ja näistä keskustelemme juuri tänään ja näistä äh, puhutaan nimenomaan eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Ja mielestäni eurooppalainen ohjausjakso antaa päämahdollisuutena sen, että se luo positiivisen äh, näkökulman talouden hallintaan ja ja rakenteellisiin uudistuksiin. Meidän mielestämme, minun mielestäni näitä välineitä on katsottu hyvin negatiivisella tavalla jäsenvaltioissa yleensä. Jäsenvaltiot pitkin hampain alistuvat tällaiseen valvontaan, jos heitä pidetään jonkinlaisina ongelmamaina, niin he pelkävät joutuvansa finanssimarkkinoiden ulkopuolelle. Mutta tämän ei pitäisi olla tilanne, nimittäin kansallisten parlamenttien pettymys siinä tilanteessa, että he kokevat, että heidät ah, ahdistetaan nurkkaan ikään kuin isomman taholta, niin he kokevat, että he eivät tee uudistuksia itsensä takia, vaan jonkin Brysselin byrokraatin määräyksen takia. Ja tämä on hyvin vaarallinen tilanne. Ja tässä haluaisin viitata Philip Stephensin lausuntoon Financial Timesissa. Hän totesi, että tämä populismi on politiikan valtavirran epäonnistumisen tulosta kansalliset parlamentit, jotka tekevät yhteistyötä hallitusten, Euroopan parlamentin, Euroopan komission ja neuvoston kanssa, täytyy olla tar- silmä tarkkana valtavilta virtapolitiikan suhteen ja puolustaa sitä. Kyllä valtavirtapolitiikka voi vaikuttaa tylsältä ja ei kovin houkuttelevalta, ja olemme nähneetkin sen tapahtuvan joissakin jäsenvaltioissa, jossa populismi on vetänyt yhä enemmän joukkoja puoleensa, mutta ainoa tapa päästä tilanteesta eteenpäin on se, että kansalliset parlamentit selostavat valtavirtapolitiikkaa kansalaisille ja avaavat poliittisen tilan näille äh, rakenteellisille uudistuksille keskustelemalla niistä ja valvomalla niiden toteutusta. Ja haluaisin ottaa esimerkiksi oman maani, Latvian. Kansallisen parlamentin äh, osallistuminen eurooppalaisen politiikkaan nähdään sillä tärkeänä ja sen puolesta puhujat äh, usein viittavat pohjois, pohjoisen valtioihin, joissa kansalliset parlamentit pitävät tähän eurooppalaisen politiikkaan osallistumista ihan selkeänä arkisena asiana. Ensin arvioidaan kansallista tilannetta tuohon vuosittaiseen kasvukertoselvitykseen ja sitten kun budjetti luonnos esitellään jo kun, jonka Schulz mainitsi myöskin tuossa alussa, ja sitten kansalliset kasvuohjelmat, ja vakaus- ja konvergenssiohjelma tai lähestymisohjelmat. Ja sitten me keskustelemme hallituksen kannasta ää, koskien maakohtaisia suosituksia, jotka ovat myös tärkeä väline. Ja tällä tavalla se, an, tämä prosessi antaa meille sen omistajuuden tunteen, josta Juncker puhui. Ja täytyy, siis, täytyy sanoa, että siitä, sit siihen suuntaan ollaan nyt menossa. Ja sitten täytyy mainita vielä, että jäsenvaltioiden asenne koskien niin sanottuja rakenteellisia uutisia, äh, uudistuksia ovat vaihtelivia, ja sanotaan, että noin 10-15 prosenttia näistä maakohtaisista suosituksista pannaan yleensä täytäntöön, ja tämä prosenttiosuus on aivan liian pieni, ja täytyy sanoa, että kansallisilla parlamenteilla on hyvin tärkeä rooli juuri näiden suositusten täytäntöönpanossa. Joten toivotan kovasti tervetulleeksi sen lupauksen, jonka ensin, komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans antoi parlamentissamme eilen. Hän totesi, että hän kävisi usein niissä pääkaupungeissa, joissa hän keskustelisi, tulisi keskustelemaan tärkeistä asioista, esimerkiksi juuri näistä rakenteellisista uudistuksista kansallisten parlamenttien kanssa, niitä voisimme valmistaa ja avata poliittisen tilan näille kipeästi kaivatuille uudistuksille, jotta Euroopan unioni voisi toimia tehokkaasti. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Sigane. Ja nyt kollega Bartle Saksat. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Eurooppa ei voi tällä hetkellä hyvin. Integraation ja yhteistyön moottori nikottelee ja kansalaiset yhdistävät Euroopan erityisesti kriisiin. Ja parlamenteissakin ollaan entistä skeptisempiä euroa ja Eurooppaa kohtaan. Ja nyt meidän tehtävänämme on todella saada Eurooppa jälleen uuteen nousuun. Miten tässä voidaan onnistua juuri talouspolitiikassa, jota tässä konferenssissa käsittelemme? Nyt meillä on jo paljon järkeviä sääntöjä, mutta täytäntöönpano ei vielä toimi kyllin hyvin meillä on mahdollisuuksia edistää emua esimerkiksi oikeudellisissa puitteissa. Mihin pyrimme talous- ja rahoituspolitiikassa? Minusta meidän täytyy pyrkiä kohti vakautta ja kasvua. Ja kolmella alalla on erityisesti toimittava niin, että voidaan pienin askelin päästä eteenpäin. Ensinnäkin talouden vakauttaminen, rakenneuudistukset ja lisäinvestoinnit. Uusi komissio varmasti käsittelee hyvin tarkasti näitä aiheita ja tärkeää on, että mitään näistä ei laiminlyödä, koska ainoastaan tätä kautta voidaan saada aikaan johdonmukaista politiikkaa. Ensinnäkin talouden vakauttaminen. Ei ole kulunut vielä pitkään siitä, että me pääsimme finanssipoliittiseen sopimukseen ja olemme myös tehostaneet vakaus- ja kasvusopimusta. Vain kaksi vuotta myöhemmin keskustelu lähtee nyt toiseen suuntaan. Halutaan, että sopimusta sovelletaan mahdollisimman joustavasti. Nyt eurokriisi ei ole enää niin akuutti, mutta saman tien Maastrichtin kriteerejä pidetään liian rasittavina. Myös tällainen on hyvin vaarallista. Meidän on uskottavalla tavalla toteutettava sääntöjä nyt. Tämä voi tehdä kipeää. Joskus hallitusten ja parlamentin on tehtävä kipeitä päätöksiä, mutta luotettavuus on tärkeää, jotta Euroopan saadaan lisää luottamusta. Tässä ei ole kyse enemmästä eikä vähemmästä kuin koko Euroopan politiikan uskottavuudesta. Tässä uskottavuus on avainasemassa. Monet Saksassa suhtautuvat kriittisesti EKPn lennonosto ohjelmaan elvytysohjelmaan. Tarvitaan oikeita uudistuksia, mutta kuitenkin ne eivät pääse eteenpäin. Olisi vaarallista euroalueella, jos maat, joilla on jo paljon vajetta, saisivat lisää toimintamahdollisuuksia ja eivät lähtisi korjaamaan vajettaan oikealla tavalla. Komissio suojelee sopimuksia ja se kantaa tässä yhteydessä merkittävän vastuun. Nyt varmasti jotkut sanotte, että saksalaiset katsovat aina vain vakautta ja unohtavat tässä sitten talouden kasvun, mutta näin ei ole. Kestävä vakauttaminen ja rakenneuudistukset, jotta saadaan kasvoja ja työpaikkoja, ne kulkevat käsi kädessä. Ja tästä pääsenkin sitten suhteen rakenneuudistusten täytäntöönpanoon. Aina kuullaan, että rakenneuudistukset estävät kasvua, eivätkä näin sovi yhteen talouden vakauttamisen kanssa. Näin ei ole. Lyhyellä aikavälillä rakenneuudistukset eivät vaikuta haitallisesti, vaan saattavat vaikuttaa myös myönteisesti. Ja joka tapauksessa näin tapahtuu keski- ja pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi Espanjassa tällaiset rakenneuudistukset ovat keventäneet ja parantaneet valtion toimia. Yritykset ovat parantaneet tilannetta ja valtio luo puitteet sille, että voidaan oikealla tavalla investoida, Tämä avoim, markkinat ovat avoimet ja niin, että hallinto toimii hyvin. Tässä vain muutamia esimerkkejä. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta voimme vahvistaa rakenneuudistuksia Euroopassa. Ja tässäkin voimme lyhyellä aikavälillä jo saada nykysääntöjen avulla jotakin aikaan. Tässä ohjausjakso ja maakohtaiset suositukset ovat juuri oikea tapa toimia, oikeat puitteet. Saksan valtiovarainministeri Schäuble on tehnyt ehdotuksia parantaa ohjausjakson toimintaa ja tässä on mahdollista esimerkiksi käydä kahdenvälistä keskustelua komission ja jäsenvaltioiden välillä jo ennen kuin laaditaan ja annetaan maakohtaisia suosituksia. Samoin ehdotetaan sitä, että suositukset kohdistuvat tiettyihin toiminnan aloihin. Näin komissio voi selventää näitä priorisointeja entistä paremmin. Kansallisissa parlamenteissakin on käytävä keskustelua näistä. Rovan Sigan viittasi tähän ja olen hänen kanssaan täysin yhtä mieltä. Ehdotuksessa on kyse siitä, että saadaan voimakkaampia kannustimia, joiden kautta maakohtaisia suosituksia todella voidaan myös täytäntöönpanna. Ja tämä veisi Eurooppaa huomattavasti eteenpäin. Ja tässäkin tuonen edellistä puhujaa, joka tähän asiaan viittasi. Kreikassa on usein syytetty troikkaa yksipuolisiin säästöihin, mutta tämä ei ole totta. Kreikassa on kiistatta asioita tehty väärin, mutta jos leike pääsee pannulla palamaan, niin eipä siihen sitten teurastaja ole syyllinen. Nyt tarvitaan mukauttamisohjelmia ja hyvät näistä herrat uudistuksia on myös täytäntöön pantava. rakenneuudistukset, mukauttamisohjelmat, ne heijastavat valuuttaunionin sääntöjä ja kaikkien jäsenvaltioiden on niitä noudatettava myös tulevaisuudessa. Ja nyt sitten kolmas aspekti, eli investoinnit, kasvu ja vakaus. Niiden tulee olla politiikkamme keskiössä. Kaikki muu on tämän lisä, jonka kautta sitten voidaan lisätä kasvua ja vakauttaa julkistaloutta. Tässäkin tarvitaan ja voidaan saada pienillä ja konkreettisilla askelilla paljon aikaan. Euroopassa kaikkialla tarvitaan lisää investointeja ja globaalit markkinat kehittyvät ja sen takia tarvitsemme entistä enemmän kilpailukykyä ja in, in, innovaatioita. Junckerin investointisuunnitelma menee juuri oikeaan suuntaan. halutaan lähteä poistamaan sääntelyn esteitä ja tästä on puhuttu tähän asti aivan liian vähän. Lopuksi haluaisin vielä viitata investointikeskustelussa toiseen asiaan, joka minulle on hyvin tärkeä. Lyhyesti sanottuna tarvitsemme enemmän investointeja, mutta ei kuitenkaan niin, että niitä raho- rahoitettaisiin uusilla veloilla – olen täysin vakuuttunut poliittisesti siitä, että emme voi jatkuvasti rahoittaa toimiamme uusilla lainoilla, vaan meidän on tehtävä työtä palapalalta. Tämä on se kurssi, jota Saksa ehdottaa. Ja tämä on oppi, joka Saksassa on otettu jo oppina 69 vuodelta tällainen kultainen sääntö. Totta kai voi olla syitä sille, että investointeja rahoitetaan myös velkojen kautta. Kuitenkin velat on jaettava hyvin ja huonoihin, mutta tässä on usein epäonnistuttu emme ole pystyneet estämään velkaantumista. Olimme jo yli 80 prosentissa, nyt tämä on kuitenkin laskenut. Meillä on tämän velkakatto omassa lainsäädännössämme. Ja siinä todella kasvu- ja vakaussopimus on asetettu keskiöön. Nyt aikaisempi velkakierre on todella saatava katkeamaan, muuten euroalue ei koskaan vakaudu. Hyvät naiset ja herrat, tällä hetkellä monet fiksut ekonomit ehdottavat, että koska korot ovat alhaalla, voidaan investoida niin, että otetaan uutta velkaa. Mutta hyvät naiset ja herrat, voivatko nämä ihmiset taata sen, että 240 40 vuoden päästä korot ovat edelleen yhtä alhaalla kuin nyt. Me maksamme edelleen 50 vuotta sitten otettujen velkojen korkoja. Ja tämä on syytä muistaa, hyvät naiset ja herrat. Kiitos. Kiitos, herra Bartle. Nyt on jo koko joukko puheenvuoropyyntöjä. Menetellään kuten ilmoitin. Kaksi kollegaa kansallisesta parlamentista, sitten Euroopan parlamentin jäsen pyydän, että pidätte kahden minuutin puheenjohtajasta kiinni. Seuraavaksi puheenvuoron saa Slovakian parlamentista kollega Blaha, sitten Portugalin parlamentista kollega Caprita ja sitten Viron parlamentista herra Kalimets ja sitten Rova Rodriguez Euroopan parlamentista. Toivottavasti tämä nyt meni oikein. Siis Herra Blaha aloittaa. Kiitos puhemies. Mr. Juncker, the president, uh, to be more... Herra Junckerin hyvä neuvo oli se, että enemmän poliittinen, vähemmän tekninen. Onnittelisin uutta äh, Syriza hallitusta Kreikassa. Toivon, että vasemmiston le- kuristuspolitiikkaa äh, vastustuva puolue siis voitti, niin siinä saadaan solidaarisempaa Eurooppaa. Kuten Marx on sanonut, niin AV varjostaa Eurooppaa. Nyt se on leikkauspolitiikan AV, neoliberalismin AV, joka vainoa Eurooppaa. Ihmiset ovat siihen kyllästyneitä. Se voidaan nähdä Kreikassa ja Espanjassa, se voidaan nähdä kaikkialla. Talouskriisin aiheuttivat vapaamarkkinaliberalismi, sitä ei voida voittaa sillä, että on enemmän vapaamarkkinaliberalismia. Olisi skandaali, tai se olisi skandaali, käyttääkseni Jörgen Habermasin sanoja, on merkkejä vaihtoehtoisista asenteista, jotka voisivat johtaa sosiaaliseen unioniin. Slovakiassakin on tästä menestyksekkäitä alo- aloitteita. Uusi strategisten investointirahasto on myös hyvin lupaava. Tai FTT-ehdotus, joka, voi, jakaa uudelleen vaurautta rahoitushirviöiltä tavallisille ihmisille, vaikka täysin tukea Ja sitten verotusunionista puhun myös. Mutta on myös vastakkaisia merkkejä, jotka voivat olla hyvin varovaisia tiukat taloussäännöt voivat kuristaa. Niin kutsuttu TTIP-sopimus e voi olla vaarallinen eurooppalaiselle sosiaaliselle yhteiskuntamallille ja sana troikka siitä on tullut Euroopan unioni on siis historiallisessa risteyskohdassa ja ihmiset osoittavat meille, mihin, mille tielle haluavat lähteä. Katsotaan paremmin ja katsotaan syrjitään. Meidän pitäisi kunnioittaa tätä muutosta. Kysymykseni on, miten Euroopan unionin komissio vastaa tähän käänteeseen vasemmalle etelässä, joka alkoi Kreikassa ja joka jatkuu. Kiitos. Sitten herra Caprita. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos, puhemies. Puhun Portugalia. Tällä eurooppalaisella parlamentaarisella viikolla niin eh, ehkä voin jatkaa kuitenkin englanniksi, minulle se on helpompaa. Niin haluaisin tervehtiä tätä eh, parlamentaarista viikkoa. Tällä viikolla voimme kuunnella kansojen ääniä, demokraattisia perinteitä, solidaarisuutta ja solidaarista Eurooppaa. Viime vuosien aikana talouspolitiikka, jota Euroopan politiikka on harjoittanut on saavuttanut lähes tai on itse asiassa heittänyt roskakoriin eurooppalaisen demokraattisen periaatteen. Ja Portugalin kannalta katsottuna voin nähdä aivan selvästi, että tämä troikka järjestelmä oli virhe, koska se kävi vastoin euro, demokratia- ja eurooppalaista päätöksentekojärjestelmää. Olisi palattava demokraattiseen keskusteluun perustuvaan toimintatapaan, keskusteluun, joka käydään hallitusten ja parlamenttien välillä. On korostettava, että nyt olemme muuttamassa suuntaamme hyvään, kohti hyvää kurssia. Viimeaikaiset merkit, joita Euroopan pankki on antanut siitä, että annetaan vahvempi asema rahapolitiikalle kehityksen ja rahoituspolitiikan vakauden edistämiseksi ja ovat hyviä asioita. Ratkaisu ei ole se, että kansalaiset laitetaan maksamaan pankkien tekemistä virheistä, niin kuin on tehty viime vuonna. Toinen positiivinen muutos on ollut tämä uusi investointisuunnitelma, jonka Juncker on käynnistänyt. Vahvasti tuemme sitä meidän mielestämme investointipolitiikkoja pitäisi vahvistaa ja tämä ajatus, että vahvistetaan rakenteellisten investointien tapahtumissa esimerkiksi energia- ja liikennealalla ja digitaalitalouden alalla ovat aivan keskeisiä asioita. Sitten viimeiseksi tätä, tähän suuntaan pitäisi lähteä, nimittäin tätä pakettia pitäisi joustavoittaa muuttaa niin, että voitaisiin tukea työllisyyttä ja kasvua, eikä vain hakea säästöjä. Kalimets. Kiitoksia. Sitten herra Kalimets, olkaa hyvä. Okay, thank you. Uh, obvious. Kiitoksia tietystikin. Puhun nykyhuolen aiheesta. Ei täydy poiketa politiikoista ja vaatimuksista, jotka ovat luoneet vaurautta kansakunnilla historiassa. Siis yrittäjyys, vapaat markkinat, moderni verotus ja oikeusvaltio. Viro on tätä noudattanut 25 vuoden ajan ja nyt bruttokansantuotehenkeä kohti ostovoimapariteetti huomioon ottaen on korkeampi kuin Kreikassa ja Portugalissa kohta suurempi kuin Espanjassa, joten tämä toimii. Haluaisin tukea sitä, että pysytään tiukalla linjalla eikä anneta syrjisen haasteen muuttaa EUn perustavanlaatuista politiikkaa, josta on sovittu monien vuosien ajan lukemattomissa keskusteluissa ja demokraattisissa menettelyissä. Perustuen nykyisiin demokraattisiin sääntöihin ja päätöksiin ei olisi pitänyt maksaa ollenkaan Kreikalle ilman, että täsmälleen täytetään taloussopeutusohjelman vaatimukset en myöskään näe syytä minkäänlaista muuttaa IMFn, EKB ja komission yhteistyötä. Ehkäpä tietysti Troikka-nimi voidaan muuttaa trioksi. Se auttaisi tunnetasolla. Kiitos. Kiitoksia herra Kalimets myöskin puheenjohtajan noudattamisesta. Nyt sitten kollega Rodriguez. Good morning. I have two... Hyvää huomenta. Kaksi kysymystä komission puheenjohtaja Junckerille. Kuten tiedätte, vuonna 1997 olin mukana, kun lähditte pioneerialoitteeseen, joka kautta talous- ja sosiaalipolitiikkoja haluttiin koordinoida entistä paremmin. Tämän jälkeen on tapahtunut paljon. Lissabonin strategia, Eurooppa 2020 strategia, tärkeitä uudistuksia talouden hallinnossa – ja emun uudistuksen myös on nähty. Nyt on olemassa kaksi merkittävää painopistealuetta. Yksi on se, että Euroopasta talouden ohjausjaksoa pitäisi tasapainottaa, jotta siitä käytettäisiin ei pelkästään finanssipoliittiseen tasapainottamiseen, vaan myös siihen, että saadaan aikaan kasvua ja työpaikkoja. Ja kysyisin teiltä seuraavaa. Voiko Euroopan parlamentti yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa, luottaa siihen, että saadaan tasapainoiset suuntaviivat talouspolitiikalle. Toinen asia on se, että ohjeisjakso täytyisi oikealla tavalla täytäntöön panna. Oikea alku on ollut se, että on esitelty investointisuunnitelma, se on saatava toteutumaan ja on käytettävä myös vakaussopimuksessa olevaa joustovaraa niin, että jäsenvaltiot voivat investoida. Ja lopuksi nyt edessä on historiallinen, historiallinen tehtävä, eli emun loppuun saattaminen. Kysyisin, uskotteko, että korvaatte emun nyky konvergenssin siihen, että saadaan todellista lähentymistä. Ich hoffe, ich spreche den Namen des Kollegen jetzt richtig aus, Herr. Toivottavasti lausun nyt oikein, herra Chachi. Yritä vielä kerran. Chachi Rimskas. Liettuan parlamentista niin jos kukaan aina tunnista itseään, niin sitten menee ääntäminen pieleen. Hyvät naiset ja herrat, tämä kokous on hyvin ajankohtainen ja hyödyllinen. Mitä olemme oppineet kriisistä? Olemme oppineet mitä? Milloin saadaan puhtia etenemiseen ja mihin suuntaan? Kaikki tiedämme, että poliittinen ilmapiiri on epävakaa ja se pahenee koko ajan Ketkä Eurooppaa johtavat? Mikä Eurooppaa johtaa? Politiikka vai talous? Jos vain politiikka, niin onko se eurooppalaisten tahto ja onko meillä tarpeeksi resursseja? Toiseksi, Eurooppa ei ollut valmis näin laajamittaiseen kriisiin. Ei poliittisessa, rakennepoliittisessa tai finanssipoliittisessa mielessä. Kriisi ei alkanut Euroopan unionissa. Ja nyt on hyvin tärkeää löytää kaiken takana olevat syyt ja ymmärtää, miksi Yhdysvaltain talous kasvaa ja meidän ei. Teemmekö oikeita asioita? Kriisi on osoittanut, että eurooppalainen talouden ja sosiaalinen malli ei ole elinkelpoinen. Kaikki tiedämme, että köyhien ja rikkaiden ero on suurimmillaan toisen maailmansodan jälkeen ja ero vain kasvaa. Poliittinen lähentyminen ei myöskään etene. Meillä on kahden nopeuden Eurooppa. Ne, jotka äänestivät eurooppalaisen sopimuksen puolesta, äänestivät enemmän Euroopan puolesta, paremman sosiaalisen turvallisuuden puolesta Euroopassa. No nyt, kun köyhyys kasvaa, onko se tätä sosiaalista turvallisuutta? Nyt on tarpeen luoda sosiaalista Eurooppaa kaikissa valtioissa. Talouspolitiikan hallinnointia täytyy vahventaa erityisesti sisältöä. Kuitenkin historia osoittaa, että sosiaalisen ulottuvuuden syventäminen taloudessa on kovin tärkeää. Sen vuoksi, jos emme pysty varmistamaan sosiaalisen politiikan koordinointia, niin talouskin epäonnistuu. Joissakin jäsenvaltioissa niin vähän kuin 11 000 euroa käytetään sosiaaliseen suojeluun, joissakin 800 000. On kovin tärkeää, että oikaista nämä erot niin, että saadaan enemmän luottamus takaisin. Sitten edustaja Ranskan parlamentista. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Taantuma, jonka kourissa unioni nyt ollut jo kolme vuotta, osoittaa, että sääntöihin pohjautuva koordinointi ei riitä. Unionissa, rahaunionissa on välttämätöntä laatia myös yhteistä makrotaloudellista diagnostiikkaa niin, että kansallinen politiikka sopeutuu paremmin euroalueen yleistilanteeseen. Mikään sääntö, joka on kiven hakattu, ei korvaa eh, tietyssä suhdannetilanteessa tarvittavaa joustavaa lähestymistapaa. Aivan niin kuin Juncker totesi, me tarvitsemme eh, ikään kuin taloushallitusta. Me olemme toteuttaneet säästöpolitiikkaa julkistalouden vakiinnuttamiseksi ja parantaaksemme kilpailukykyä. Tämä politiikka voi johtaa sellaisiin tuloksiin silloin, kun maa toteuttaa näitä toimia yksin, mutta silloin kun kaikki tekevät samanaikaisesti näitä toimia, niin tulos valitettavasti on se, minkä me nyt tunnemme. Taantuma ja deflaatioriski. riski meidän Euroopassa on onnistuttava talouspolitiikan koordinoinnissa niin, että pääsemme uudelleen kasvun tielle ja voimme suosia kasvua ja työllisyyttä. Jotta meidän konferenssimme tukee paremmin päätösten legitiimiyttä, niin jo ohjausjakson taitekohdissa meidän tulisi kokoontua esimerkiksi kesäkuussa olisi tällainen hetki ja sitten marras-joulukuussa, kun tutkitaan näitä kasvuselvityksiä. Silloin voisimme todella keskustella suurista talouspolitiikan suuntaviivoista tulevalle vuodelle. Joka tapauksessa me tarvitsemme huomattavia ponnisteluja, jotta Euroopasta jälleen tulisi se, mitä sen tulisi olla, eli kasvun ja solidaarisuuden manner. Kiitos. Kiitos sitten kollega Tsukovic Kroatian parlamentista. Hvala lijepa i pozdravljam predsjedavajućeg i predsjednika Evropskog parlamenta i predsjednika ime Hrvatske delegacije. Hvala na... Kiitos Kroatian valtuuskunnan puolesta. Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette järjestäneet tämän konferenssin ja järjestäneet sen näin hienosti. Talouden hallinta on jotakin sellaista, joka on Euroopan keskuspankin eh, rahapolitiikan keskeinen osa ja myöskin setelirahoituksen keskeinen osa. Ratkaisu ei kuitenkaan löydy rahoituspuolelta, vaan itse asiassa reaalitalouden puolelta. Ongelmat voidaan ratkaista, kun saadaan kilpailukykyä aikaiseksi ja tehdään rakenteellisia uudistuksia. Kroatian todellisuus on sellainen, että me odotamme investointisyklinne olevan parempi kuin, tule, kuin ennen ja odotamme tältä uudelta sykliltä ö, rehtiyttä ja tasa-arvoa. On aivan selvää, että talouskasvu ja kilpailukyky itsessään ovat ne ainoat asiat, jotka voivat taata edistyksen ei pelkästään Kroatiassa, vaan koko euroalueella. Ja tämä koskee sekä euroaluetta että muita kuin euroalueen maita säästöistä on selvästikin tullut este. Vain 10-15 prosenttia kaikista maakohtaisista suosituksista on todella pantu täytäntöön. Ja kävi ilmi, että yli 50 prosenttia näistä suosituksista eivät olleet sen enempää tehokkaita kuin täytäntöön pantavissakaan. Ja sen takia on hyvä asia, että maakohtaisissa suosituksissa otettaisiin huomioon myös kyseisen jäsenvaltion taloudellinen tilanne ja todellisuus. Ja tämä pitäisi johtaa siihen, että suositusten määrä nousisi sellaisten suositusten määrä, jotka pannaan nimenomaan täytäntöön. Eli kun suosituksia laaditaan, maakohtaiset olosuhteet on otettava huomioon. Sitten Euroopan parlamentista kollega Delano. Niin, puhemies, puheenjohtaja, Tämä keskustelu on hyvin mielenkiintoista ajatellen unionin ja jäsenvaltioiden tulevaisuutta. Talouspolitiikka nojautuu innovaatiolle. Innovaatioiden totta kai tulee suuntautua työllisyyden parantamiseen. Innovaatio tarkoittaa myös perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta ja teollisia sovelluksia. Se tarvii myös julkista tukea, jotta tämä ketju toimisi. Yritykset Yritykset ja palkansaajat totta kai ovat keskeisiä. Yritykset luovat rikkautta, mutta tämä ei ole lineaarista kehitystä, vaan on hyviä aikoja ja huonoja aikoja, erityisesti innovaatioiden osalta. Joskus pystytään innovoimaan ja toisaalta investoimaan yrityksiin. Samaan aikaan tämä ei kuitenkaan päde kaikkiin pk-yrityksiin. Niillä on sosiaalinen, yhteiskunnallinen, hyvin merkittävä rooli yhteiskunnassa. Mitä Eurooppa tekee, jotta pk-yritykset nimenomaisesti voivat kehittyä ja innovoida, jotta ne voivat työllistää ihmisiä? Onko julkinen tuki mahdollinen? Minä uskon, että olisi. Resursseja kyllä löydettäisiin erityisesti, kun taistellaan veronkiertoa vastaan, taistellaan vahvasti veronkiertoa vastaan ja kun luodaan omat varat Ajattelen tässä erityisesti finanssitransaktioveroa ja katson, että jäsenvaltiot eivät tätä finanssitransaktioveroa riittävästi tue. On kuitenkin syntymässä todellinen yhtenäisyys tämän asian taakse. Kiitos herra No, Nyt tämän ensimmäisen kysymyskierroksen jälkeen saa vielä komission puheenjohtaja puheenvuoron, joka sitten vastausten jälkeen lähtee, kuten ilmoitettiin, ja me jatkamme keskustelua. Herra Juncker, olkaa hyvä. Puhemies. Kyllä, olen aika tyytyväinen siihen, että suurin osa puhujista sanoi ymmärtävänsä komission peruslähestymistavan. Sen, että vakautetaan politiikkaa, tehdään rakenneuudistuksia ja pyritään sellaisen investointipolitiikan, jolla luodaan kasvua ja työpaikkoja. Ja nyt tässä investointisuunnitelman yhteydessä haluaisin mainita, että varmasti on havaittu, että tätä pakettia ei vajeen tai lainojen kautta, velan kautta rahoiteta, vaan, vaan päinvastoin. Siinä on pää omaa eurooppalaisista julkista varoista osittain, mutta toisen tai muuten tässä vedotaan yksityisen sektorin, joka tulisi saada mukaan niin, että saadaan tulla uutta pontta investointeihin. Politiikassa on katsottava todellisuutta silmiin. On katsottava, että pääomaa ja rahaa on olemassa tarpeeksi ja se täl- tällä hetkellä sitä ei ole kylliksi. Ja yksityisiä investointeja pitää saada mobilisoitua reaalitalouteen ilman, että otetaan uutta velkaa. Jos ainoastaan velan kautta rahoitamme ohjelmaa, emme saa pitkän aikavälin rahoituksia ja vaikutuksia aikaan. Me haluamme ottaa opiksemme vääränkaltaisista investointisuunnitelmista 70-luvulta ja siitä, että on kuljettu väärää tietä. Minä en vetoa budjettisäästöjen puolesta. Säästöbudjetit eivät sinällään ole tavoite. Ne johtavat sosiaaliseen epäterveeseen ongelmakenttään. Niillä on kielteisiä vaikutuksia kohesion kannalta yhteiskunnissamme. Mutta jotkut katsovat, että kaikenlainen budjetti, kuri ja julkistalouden vakauttaminen olisi synonyymi, synonyymi säästöpolitiikalle. Pitkällä aikavälillä ei voi käyttää enemmän rahaa kuin mitä rahaa käytössä on. Muutoin toimii epävastuullisesti, vastuuttomasti kansalaisiin nähden Euroopassa – Kaikki ne, jotka toimivat politiikassa, joutuvat tämän huomioimaan. Minä en kyllä tunne sellaista komission puheenjohtajaa, joka kannustaisi jäsenvaltiota lisäämään vajeita ja ottamaan lisää velkaa. Tämä on väärää politiikkaa, vastuuttomuutta. Täytyy toteuttaa sellaista säästävää politiikkaa, joka huomioi tarpeet toteuttaa kasvuhakuista politiikkaa, työllisyyshakuista politiikkaa. Viime vuosina olemme toimineet niin, että kaikkia näitä tekijöitä ei ole otettu huomioon, ei ole toimittu kasvusuuntautuneesti. Pitää korjata virheet, joita matkan varrella on tapahtunut, mutta ei politiikkaa korvata sillä, että toimitaan täysin päinvastoin. Muutoinhan me ajamme itsemme täysin päin päin seinään. Ja kurssi johtaa nimenomaan päin seinää. Meillä on tämä neljän puheenjohtajan raportti helmikuussa, 12. helmikuuta. Esittelen analyysin neljälle puheenjohtajalle kriisin syistä. Kriisiä elämme edelleenkin. Näiden syitten joukossa on nähtävä se seikka, että meidän politiikastamme, finanssipolitiikasta on puuttunut kunnianhimoisuutta ja toisaalta äh, kuria, tiukkuutta. Tämä on väistämätön toteamus ja sen on oltava kaiken tulevan politiikan perustana. Joku kysyi, miten komissio aikoo reagoida nyt, kun Tsipras Kreikassa on voittanut vaalin. Tapan hänet huomenna aamulla kello yhdeksän ja sanon hänelle äh, juuri sen, mitä mieltä olen, ja olen sanonut jo puhelimessakin hänelle. Totta kai otan huomioon, meidän on otettava huomioon äh, demokraattinen kanta, äh, Kreikan, kannan, Kreikan kansan vaali kannanotto. Mutta ne, jotka Kreikassa voittivat, voittivat vaalit, en minä tein tällainen huomista keskustelua ennakoimaan, mutta kyllä voittajien pitää ottaa huomioon myös muiden näkemykset. Ei ole yhtäkään jäsenvaltiota, tai yhtäkään maata unionissa, joka demokraattisesti on ilmaissut kantansa, on myös muiden näkemykset, myös muiden parlamentaariset näkemykset. Totta kai meidän on tiettyä politiikkaa säädettävä, mutta ei kaikkea lähdetä muuttamaan sen takia, että on, on yksi vaalitulos, joka miellyttää yksiä ja ei miellytä muita. Puhemies Martin Schulz sanoi käsittääkseni Saksan televisiossa, hänethän nyt näkee ympäri maailmaa kaikilla televisiokanavilla – tuon tuosta. Hän totesi, että me emme jääneet odottelemaan Kreikan vaalitulosta eh, ja sitten vasta muuta politiikkaa. Kolmen kuukauden, kolmen viikon jälkeen esittelin investointisuunnitelman. Minä olen komission johdossa ja komissio hyväksyi tiedonannon joustavuudessa, joustavuudesta vakaussopimuksessa. Minä olen komission johdossa. Se aikoo käynnistää energiaunionihankkeen. Tämä käynnistyy helmikuussa. Me olemme myös digitaaliset sisämarkkinat esitelleet hankkeena. Eurooppa todella liikkuu. Ei se ole taantumuksellinen, konservatiivinen. Me otamme huomioon lähihistorian. Komissio nimenomaan pyrkii kasvupolitiikkaa ja työllisyyspolitiikan tielle – meillä on rikas manner, sitä minä haluan, joka luo työpaikkoja ja mahdollisimman vähän inflatori, infla, inflatorisia paineita. Komissio on jo aiemmin ottanut kyllä oppia, toisin kuin nyt väitetään, että Kreikan vaalituloksen pohjalta sitten lähdetään kurssia muuttamaan. Olen sillä kannalla edelleenkin Puhun aina tästä äh, hyveen ikään kuin kolmiosta, joka on kaiken Euroopan politiikan ja minkä tahansa politiikan perustana ja investointien totta kai silloin, kun vakaus- ja kasvusopimusta sovelletaan, on oltava äh, hyvin tärkeässä asemassa, mutta investointisuunnitelmaa ei voida rahoittaa sillä tavalla, että velkatasoa kasvatetaan, otetaan uutta lainaa. Kun jäsenvaltiot osallistuvat investointirahastoon, tähän uuteen eurooppalaiseen välineeseen, EFSIin, on aivan selvää, että kahden välisiä rahoitusjärjestelyjä ei lasketa sitten velkaasteeseen mukaan ja tietyt investoinnit jotka ovat mukana näissä transkansallisissa, ylikansallisissa hankkeissa, ne huomioidaan sitten niiden muiden investointien lisänä, joita toteutetaan kansallisesti. Mutta tästä varmasti näette, että viiden vuoden kuluttua sitten todetaan, että komissio näki tilanteen aivan oikein kun komissio ehdotti investointisuunnitelmaa, joustavia sääntöjä ja sitten kun ajatellaan tätä politiikkaa, joka toteutuu, niin tulokset nähdään. Kun otamme huomioon kaikki eurooppalaiset päätökset yksittäisinä, niin totta kai haluamme, että katsomme makrotalouden tuloksia, jokaisia yksittäisiä päätöksiä, jokaisia yksittäisiä jäsenvaltioita kokonaisuuden osana. Juncker. Kiitos kovasti, herra Juncker. Nyt sitten jatkamme keskustelua. Me haluan kiittää teitä, herra Juncker, että olitte paikalla. Kiitos myös tästä vastauskierroksesta. Ja me kaksihan näemme nyt joka tapauksessa siellä. Niin täällä me siis jatkamme keskusteluamme samaan, samalla tempolla. Nyt sitten Puolen senaatista kollega Vitbrot. Dziękuję bardzo. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää siitä, että tämä kokous on järjestetty. Eurooppalainen parlamentaarinen viikko on mielestäni paras tapa parantaa demokraattisen EUn legitimiteettiä. Mielestäni ongelmat, joista keskustelemme, ovat ehkä niitä tärkeimpiä EUn tulevaisuuden kannalta. Haluaisin sanoa, että Puolassa asetamme suuret toiveet komission ehdottamaan työllisyys-, kasvu- ja investointiohjelmaan ja myöskin niihin varoihin, joita tulisi uudesta strategisesta investointirahastosta. Mutta kuten Juncker sanoi äsken, niin Joskus tämä pirupiilee yksityiskohdissa ja epäilyksiä herättää tämä ehdotettu suuri vipuosuus, velkavipuopuus. Ja komissio nyt optimisesti olettaa, että julkisten varojen lisäksi siitä generoituu huomattavia miljardimääriä yksityisistä lähteistä. Ja siitä tulisi sitten 315 miljardia 350 miljardia euroa yhteensä. Onko realistista, että yksityinen sektori olisi innokkaampi lähtemään innovatiivisiin projekteihin Euroopassa? Nehän ovat suuririskisiä investointeja ja tässä nyt riittää muistuttaa komission aloitteesta vuodelta 2012, joka liittyi niin kutsuttuihin projektibondeihin, jotka edelleenkin ovat pilottivaiheessa. onko tämä 15 kert- 15 kertainen kerroinen, onko se realistinen? Tämä kysymys, jonka olisin osoittanut komission puheenjohtajalle, mutta hän nyt ei ole enää vastaamassa kysymykseen. Kiitoksia. Dank. Meine Damen und Herren, ich muss Sie auf... Kiitos. Kerro vielä seuraavaa. Minulla on valtavan pitkä puheenvuoropyyntölista. Varmaan 11 mennessä saadaanko niitä kaikkia vietyä läpi, mutta yritämme. Mutta tiedätte, että että yksi, kello 11 lähtien on valiokuntakokoukset. Ja mitä lyhyemmän pystytte puhumaan, niin sen parempi olisi. Sitten Lordi Davis on seuraavana. Thank you, Mr. President, and thank you very much. Kiitoksia puhemies ja paljon kiitoksia tästä tilaisuudesta jota suuresti arvostamme, pitää tätä kokousta kolme asiaa. Ensinnäkin Euroopan unioni ja erityisesti euroalue on suorittanut aika mittavia suorituksia viiden, kuuden viime vuoden aikana. Olemme luoneet sellaisen finanssivakauden, tuupakin, sixpackin ja Euroopan ohjausjakson ja pankkiunion ja raha- ja talousliiton kanssa ja myöskin pääomamarkkinat syntyvät pian. Ja tietenkin tämä olisi pitänyt syntyä jo silloin, kun emu luotiin, mutta usein tapahtuu ihmisten asioissa niin, että tehdään oikeat, vaikeatkin päätökset silloin, kun on riittävä paine edessä, mutta me olemme ne tehneet ja siitä huolimatta todellakin nämä saavutukset ovat merkittäviä. Ja politiikka palkkojen välinen tasapaino on ollut liikaa kallistunut säästöjen puolelle. Ja tämä EC, Euroopan keskuspankin määrällisen erityksen ohjelma ovat olleet hyvin, tai sen kaltaiset ohjelmat ovat olleet hyvin menestyksekkäitä esimerkiksi USA omassa maassani. No toiseksi, meidän unionin pitäisi perustua aina sääntöihin ja siihen, että ihmiset valvovat niitä sääntöjä, noudattavat niitä sääntöjä ja sitten toiseksi jäsenvaltioiden laatuun. Ei pitäisi antaa minkäänlaisia erityis, erityiskohteluita eri jäsenvaltioille tiettyjen erityisolosuhteiden perusteella. Kolmanneksi, toivottavasti saamme jonkinlaisen kompromissi sopimuksen aikaiseksi Kreikan kanssa, mutta tällainen sopimus ei tule tapahtua niiden merkittävien saavutusten kustannuksella, jotka on jo saatu aikaiseksi, vaan ne, ei, eikä myöskään rakenteellisten uudistusten kustannuksella, joita on saatu aikaisesti monissa Euroopan valtioissa, erityisesti Kreikassa. Ja ennen kaikkea sen ei pidä olla sellainen sopimus, joka loisi kimmokkeen tulevaisuudessa jäsenvaltioille toimia tällä tavalla perversin itsetuhoisella tavalla talouspolitiikan alalla. Kiitoksia. Kiitos, että näistä herrat. Olisi hyvä, jos nyt voitaisiin rajoittaa puheaika minuuttiin 30 sekuntiin, niin saadaan sitten mahdollisimman monta kollegaa vielä puhumaan. Herra Saura, sitten Espanjan parlamentista. Sí, gracias. Kiitoksia puhemies. Meidän on saatava muutoksia aikaan EU:ssa, koska yhteiskunnalliset ja taloudelliset tulokset ovat olleet heikkoja. Näyttää siltä, että komission puheenjohtaja ei viitannut kovinkaan paljon finanssipoliittiseen harmonisointiin. Meidän tulisi lähteä taistelemaan sitä vastaan, että monikansalliset yritykset siirtävät voittonsa muualle. Me tarvitsemme progressiivisempaa verotusta, sellaista, jolla saadaan kahden, kaksinkertaisia etuja. Ensinnäkin sitä, että rikkaudet jaettaisiin oikealla tavalla. Sen pitäisi olla EUn keskeinen tavoite. Tässä pitäisi päästä eteenpäin tässä hyvyyden kolmiossa, josta puheenjohtaja puhui. Eli meidän täytyy katsoa, mitä mahdollisuuksia verotuspuolella on. Meidän täytyy todella siis parantaa rikkauksien varojen jakoa. Meidän täytyy katsoa menopuolta ja tulopuolta ja tätä kautta saada sitten taloutta elpymään, lisää työpaikkoja ja niin edelleen. Liialliset säästötoimet ja se, että keskustellaan talousarvioiden tasapainosta, niin tässä on ehkä, tähän on kiinnitetty liikaa huomiota. Ja puhemies, kuten komission puheenjohtaja sanoi, haluaisin todella kutsua komissaari kansallisiin parlamentteihin. Ja olisi hienoa saada talousasiasta vastaava komission jäsen Espanjan parlamenttiin tällä kaudella. Kiitos. Kiitos herra Seura. Sitten Euroopan parlamentista Rova Ferreira. Obrigada, senhor presidente. Penso que há duas questões que temos de equacionar. Paljon kiitoksia arvon puheenjohtaja. Mielestäni tässä on nyt kaksi tärkeää kysymystä. Ensinnäkin meidän politiikkamme sisältö ja toiseksi sitten niiden täytäntöön panoon käytettävä metodi. Ensinnäkin politiikan sisältö siis. Mielestäni suositusten laatua voidaan mitata vain niillä saavutettavien tulosten laadulla kuusi vuotta on kulunut 2008 vuodesta ja Eurooppa on deflaation pysähtyneisyyden, työttömyyden tilassa. Ja tämä mielestäni korostaa, kuinka suuret epätasapainotilat sisäisesti meillä on. Ja toiseksi metodista. Ei olla käytetty yhteisömetodia todellisuudessa. Meidän pitäisi palata siihen, jotta voitaisiin lopettaa kaikenlainen troikkailu. Tästähän parlamentti äänesti viime kautensa lopussa täällä Brysselissä ja Viimeiseksi sitten vielä toteaisin, että meillä on sellainen taloustilanne, jossa keskinäiset eroavaisuudet ovat valtavat, ja tämä on hyvin vaarallista silloin, kun sääntöissä, säännöissä pitäytyminen perustuu täyteen jäykyyteen ja ylhäältä annettuun. Meidän täytyy saada sellaiset säännöt, jotka eivät lisää näitä keskinäisiä eroja, vaan tuovat kansalaiset enemmän yhteen. Kiitos Rova Ferreira myös puheenjohtajan noudattamisesta. Herra Gereri, Italian senaatista seuraavaksi. Thank you, Mr. President. I agree that in order to Kiitos. Olen samaa mieltä, että jotta voitaisiin vastata legitimiteettihaasteisiin nykyään, niin kaikkien Euroopan toimielinten täytyy saada tuloksia politiikassa. Tarvitaan tehokkaampaa politiikkaa, erityisesti sellaista, jolla voidaan saada talouskasvu aikaan Euroopan tasolla. Muuten skeptikot ja populistit jatkavat menestystään. Nyt kun on tämä deflaatioskenaario, jos sitä halutaan välttää, niin tietysti täytyy toimia myös kansallisella tasolla. Mutta saadaan aikaan myös politiikkapaketteja, johon kuuluu toimintapoliittisia interventioita Euroopan tasolla eri tavoilla veropolitiikassa, rahapolitiikassa investointeja, jotka voivat antaa puhtia kokonaiskysynnälle ja tarjonnan heikkouksiin vastaamaan. Nyt tätä pitäisi sitten, tätä politiikkaa toteuttaa euroalueella ja Euroopassa kokonaisuutena, eikä pelkästään kansallisella tasolla, kuten aiemmin on tehty. Joten koordinaatio kansallisten politiikkojen osalta on tärkeää. Mutta vain eurooppalainen tulevaisuuden näköala kokonaisuudessaan voi parantaa kokonaiskysyntää lyhyellä aikavälillä. Ja siihen täytyy kuulla finanssi- ja rahapolitiikan molemmat. Ja nyt jos halutaan tehokkaampaa politiikkaa toteuttaa, niin täytyy myös uudistaa niitä paikkoja, joissa tästä politiikasta päätetään Euroopassa. Tarvitaan yhteisömenetelmää vahvempaa ja uutta toimielinten välistä kehystä komission neuvoston ja kansallisten parlamenttien ja parlamentin välillä. Joten avainpointtini niin on se, että miten voidaan luoda tämä tasapainoisempi talouden hallinto, joka on vähemmän riippuvainen neuvoston päätösvallasta ja erityisesti vähemmän riippuvainen vahvimmista maista, niin kuin nyt viime vuosina on tapahtunut näin päästään tehokkaampaan politiikkaan. Kiitoksia herra Gereri, sanoo puhemies. Sitten liittopäiviltä herra Hunko Saksasta. Kiitos puhemies. Keskustelu on täällä mielenkiintoista ja haluaisin vielä jatkaa siitä, mitä ensimmäinen puhuja sanoi ja mitä Juncker sanoi. Hän sanoi, että hän ihailee Kreikan kansaa sen rohkeudesta. Ja kyllä tämä on syytä sanoa niin. Käymme keskustelua budjettista, tulevista haasteista. Ja jos katsoo tilannetta Kreikassa, on todettava, että tilanne on todella katastrofaalinen. Aikaisemmin herra Juncker sanoi, että sosiaalista ulottuvuutta arvioidaan ohjelmissa Troikan ohjelmissa ja joko Kreikassa tällaista arviota ei ole tehty tai se on jätetty täysin huomiotta. Meidän täytyy katsoa myös muita toimia, sellaisia toimia, jotka ovat ensisijaisesti uusliberaaleja tai niiden kriteerit ovat sellaisia. Tarvitsemme suunnanmuutosta, aivan kuten monet talouden Nobelin voittaneet Euroopan talouspolitiikassa vaativat. Meidän on puhuttava taseiden eroista, tulonjaosta, progressiivisesta verotuksesta ja monista muista kysymyksistä, erityisesti Eteläisessä Euroopassa. Tää, kiitos Rajanko. Sitten edustaja Gilgine, Belgian parlamentista. Monsieur le Président. Kiitos puhemies. Kiitos kutsusta. Tämä tapaaminen on edelleenkin tärkeä, mutta se ei ratkaise kuitenkaan demokratian vajetta kaikessa siinä, mitä tapahtuu. Sosiaalinen ja ympäristöllinen vaje mukaan luettuna ja epätasapaino mukaan luettuna. Tarvitaan myös uudelleen tasapainottamista tässä investointisuunnitelmassa, kun otetaan huomioon e- e- keskuspankin toimet. Kaikki tämä ei kuitenkaan riitä. Tämä on liian hidasta. Deflaatio on meille merkki siitä, että me emme ole edenneet oikeaan suuntaan. Haluaisin korostaa kolmea seikkaa tulevaisuuden varalta. Meillä on tämä Junckerin investointisuunnitelma. Sille on määritelty tietty budjetti ja myös se, että sillä korvataan tiettyjä muita kansallisia politiikan osia niin, että saadaan todellista investointia, mutta mitä näillä investoinnilla sitten itse asiassa tehdään? Ja tämä olisikin toinen akseli. Me tarvitsemme visiota, näkemystä, erityisesti energiakysymyksissä, niin että meillä on selkeät tavoitteet. Toimimme Euroopassa riippumattomasti energian saannissa. Tämäkin voi edesauttaa työpaikkojen syntymistä. Ja tämä on myös tärkeää geostrategisesti. Euroopalla on merkittävä rooli jatkossa niin, että saamme aikaiseksi, saamme pidettyä rauhan sekä Venäjän suunnassa että lähi -idässä. Ja sitten syventämiskysymys. Kovasti on puhuttu budjetti kysymyksestä ja valvonnasta jäsenvaltioissa, mutta on edettävä myös yhteiskunnallisessa, sosiaalisessa ja verotuskysymyksessä Verodumppi Paus on tärkeä kysymys. Ikävä, että Juncker ole paikalla. Meidän täytyy pitää näitä prioriteettikysymyksenä. Niin, Kiitos herra Kilkinen ja sitten Euroopan parlamentista herra Simon. Ich denke, die Wahl am vergangenen Sonntag hat uns eines gezeigt. Vaalit osoittivat meille yhden asian. Jos emme käy rakentavaa keskustelua, niin ne voittavat joita me täällä olemme ylipä, ylipäässä vastaan, ne jotka haluavat rikkoa Euroopan, jotka haluavat rikkoa euron. Eurooppa on yrittänyt kaikkensa auttaa maita. Joskus siinä on tehty virheitäkin. Se on ihan tavallista. Uusissa tilanteissa, eri maissa, eri asiayhteyksissä, jos käytetään yhtä reseptiä, niin eihän se käy. Komissio yrittää nyt esitellä sen, mistä tänään puhutaankin. Eli toisaalta luodaan joustavuutta Mutta sitten jotkut eivät hyväksy, että löysennettäisiin paljon kuin jotkut esittävät. Halutaan eh, edistää investointia, mutta ilman velkaantumista. Mutta jos teemme sen, mitä Juncker ehdotti, niin totamme, että useissa kysymysmerkeissä, joita on tullut esille, ja monet pelot, jotka ovat näissä maissa kansalaisilla, niin siinä ehkä on ratkaisu. Ainakin jotain, joka johtaisi tulevaisuuteen. Ainakin muuta kuin, että syytellään toisiamme, josta on tietysti kuultu osittain tänäänkin. Siinä mennään selvästi pidemmälle. Ja josta tässä ei onnistuta kansallisena parlamenttina, Euroopan parlamenttina, käydä yhteistä keskustelua seuraavana päivänä, kuukausina, vuosina, jos tässä keskustelussa onnistuu ja pysty välittämään sitä vaikutelmaa, että emme romuta tätä lupausta, niin silloin kaikissa vaaleissa tulee esille näissä maissa ongelmia. Ja silloin pääsevät sellaiset voimat voimaan, voimaan joita me emme täällä hyväksy. Se ei voi olla meidän tavoitteemme. Kiitoksia herra Simon. Aika on loppumassa. Herra Sasi, Rova Kukuma, sitten Rova Besaitto ja Rova Matias saavat vielä puheenvuoron. Ja sitten sitten kolme esittelijää vielä pääsevät lyhyesti ääneen. Sitten 11.15 lähtien täällä on jo, ja sitten näissä muissa saleissa, äh, siis on valiokuntakokoukset, rassasi Suomen parlamentista eduskunta. Very much, President. My Paljon kiitoksia puhemies. Viestini on, että manipuloimattomat korkotasot, eli todelliset markkinakorot ovat paras tapa integroida Eurooppa. Euroopan suurin ongelma oli korkotasoina harmonisointi Italian taso putosi 83, Kreikan myös merkittävästi ja itse asiassa minkäänlaista varoitusmerkkiä ei nähty ennen vuotta 2010 maiden kohdalla, jotka harjoittavat vääränlaista talouspolitiikkaa. Jos korot olisivat samalla tasolla, niin maat olisivat voineet valita erilaisia välineitä finanssipolitiikan edistämiseksi. Tänä päivänä olen tyytyväinen, kun pankki ostaa sekundäärimarkkinoilla ja sen valtioiden rahoitusvälineitä. Ja tämä vähentää korkotasojen vaikutusta ja harmonisoi niitä. Ja täytyy sanoa, että paras paine talouden uudistamiselle ovat korkotasot. Ne ovat paljon parempi väline kuin mikä tahansa sääntö, joka Euroopan maissa voidaan hyväksyä. Ja itse asiassa Politiikoilla täytyisi olla jonkinlainen tulostaulu talouspolitiikan arvioimiseksi. Ja, sen takia, ja tähän, tässä toimisi mielestäni oikein hyvin korkotasi. Jos korkotaso on matalalla, että silloin äh, hallitus on harjoittanut hyvää talouspolitiikkaa, koska politiikalla ja politiikan tekijöillä pitäisi olla myöskin vastuunsa. Kiitos herra Sasi. Sitten Rova Kukuma Kyproksen parlamentista. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα σχόλια που θα ήθελα να κάνω... Omat kommenttini liittyvät siihen, mitä puheenjohtaja Juncker sanoi. Hän puhui tästä mekanismista, jota käytetään Euroopan tasolla. Meillä on talouden ohjausjakso. No, tätä voidaan nimittää monella eri nimellä. Tämä on monimutkainen mekanismi, mutta jos sitä yksinkertaistetaan, emme niin saa aikaan tuloksia. Tarvitaan politiikkaa, jolla voidaan tukea ihmisiä ja jäsenvaltioiden talouksia. Kuulimme kuvauksia näistä ohjelmista. Paljon on kuultu hienoja sanoja, mutta tärkeää on ymmärtää, että näillä ohjelmilla edistetään ehkä muita etuja. Ei niinkään pureuduta kriisin syihin niissä maissa, jotka joutuvat näistä ongelmista nyt kärsimään. Meidän tulisi mennä kohti todellista tavoitetta. Jos haluamme vain säästöpolitiikalla puuttua kriisiin. Kriisin syitä ei saada ratkaistua. Ja täällä sanottiin myös, että ne toimenpiteet ja reseptit, joita käytetään, niitä on katsottava tarkkaan, koska muuten – voimme jäädä ilman minkäänlaista ratkaisua. Rova Vesa, että Liettuan parlamentista. Kiitos, puhemies. Olen samaa mieltä Rova Chiganen kanssa siitä, että kansalliset hallitukset kovin niukasti toteuttavat komission rakenneuudistusehdotuksia ja suosituksia. Ne näyttävät joskus ihan järkeviltä. Ehkä niiden pitäisi olla sitovia kansallisvaltioille. Seuraava kysymykseni koskee investointisuunnitelmaa Euroopalle. Sehän tunnetaan Juncker-suunnitelmana. Se antaa optimismia siitä, että saadaan investointia ja työpaikkoja luotua. Mutta huoleni on, että kuka siitä hyötyy. Ehkäpä vauraat maat, kun niillä on tarpeeksi paljon yhteisrahoitusta. Ja ne, jotka eniten tarvitsisivat, eivät hyötyisikään suunnitelmasta. Joten kiitos. Vielen Dank, Frau Frau Matthias. Rova Matias, Euroopan parlamentti. Obrigada, Sr. Presidente. Eh, eu queria reforçar um ponto que já foi... Kiitos, puhemies. Halusin vain korostaa erästä seikkaa, joka on jo esille. Me tapamme vuosittain. Haluan kiittää kollegojani kansallisista parlamenteista. Joka vuosi me olemme ikään kuin valmistelevassa vaiheessa, emme saa vaarantaa saavutettua edistystä ja niin edelleen. Meidän on tehtävä kuitenkin vakavasti otettavia arvioita, jos aiomme hoitaa työmme vakavasti. Eikä tätä voi tehdä, jos ei ota tuloksia huomioon ei ole mitään sellaista tulosta saatu aikaiseksi, joka johtaisi euroalueen kriisistä ulos. Makrotalouden epätasapaino, sitä ei ole parannettu eikä periferiatalouksia ole saatu parempaan jamaan. Ehdotuksia on tehty, aivan erityisesti tämä investointisuunnitelma. Ja tarkoitus on toimittaa rahaa niille maille, jotka ovat pahimmassa jamassa, mutta varmaan on, että ne nimenomaisesti jäävät ulos. EKP toimii ja jos on sitten tällainen eh, ikään kuin valmisteleva vaihe, halutaan kasvua ja halutaan työllisyyttä, mutta kyllä jotakin pitäisi todella tapahtua niin, että tästä makrotalouden epätasapainosta päästään todella eroon. Joku sieltä korokkeelta totesi, että rakenneuudistuksilla ei ole vaikutusta budjettiin. Ei pidä paikkaansa, niillä on valtava vaikutus. Ne aiheuttavat taantumaa ja työttömyyttä. Ja tämä on pääsyy epätasapainolle julkisessa taloudessa. Kiitos Rova Matias. Ennen kuin kolme esittelijä saavat lopuksi puheenvuoron, niin kollegat, jotka eivät saaneet puheenvuoroa, vaikka olivat puheenvuoropintalistalla, niin pyydän ymmärtämystä, mutta mehän jatkamme parlamenttien välisessä komi- valiokuntakokouksessa. Talousvaliokunta on PHS 3C 050 salissa. Ihan tuossa vasta päätä PHS 3C050. Sitten työllisyysvaliokunta PHS 1A002 salissa. Se on yhden kerroksen alempana. Budjettivaliokunta jatkaa kokousta täällä heti meidän kokouksemme jälkeen. Eli vielä kerran. Talous PHS 3C050, työllisyys PHS 1A002, budjetti täällä täysistuntosalissa. No niin, sitten lopuksi esittelijät saavat päivästäisessä järjestyksessä puheenvuoron. Aloitetaan herra Bartlesta, sitten Rova ja lopuksi Beres. Kiitos. Aikataulu huomioon ottaen ihan lyhyesti. Keskustelusta tuli esille, että kansalliset parlamentit tietysti ymmärtävät puoluepoliittisen näkemyksen mukaan eri tavalla nykyisen eurooppalaisen politiikan, mutta Junckerin hyvä yhteenveto osoitti, että suunta on oikea. Ja kollega Simon Euroopan parlamentista oikeastaan teki parhaan yhteenvedon keskustelusta. Siihen yhdyn, kiitos. Ja, das ist ja jetzt quadratisch praktisch gut. <laughs> Frau Chigade, bitte. Thank you. Yes, um, Rouva Chigan, olkaa hyvä. Has been, uh, Keskustelumme on pitkälti kes, kä, kiertänyt kahden poliittisen option välillä, eli äh, joko käytetään enemmän rahaa tai harjoitetaan säästäväisyyttä. Minulla ei ole ratkaisua kysymykseen, mutta monet, jotka ovat rahan käyttämisen puolesta, niin kysyvät, että mistä raha tulee, jos ei pääomaa markkinoilta voi lainata, niin kuinka kasvua voidaan edistää? Tämä on tärkeä kysymys. Toinen asia on se, että haluaisin tukea sitä, mitä herra Juncker totesi, nimittäin sitä, että meidän ei pitäisi katsoa tasapainoista budjettia ikään kuin se olisi säästöbudjetti, vaan se on tällainen maalaisjärkinen budjetti, jossa ei kuluteta enemmän rahaa kuin mitä rahaa on. Ja toinen kysymys koskee rakenteellisia uudistuksia. En ole samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että ne aiheuttavat ää, työttömyyttä ja hidasta talouskasvua. Jos halutaan investointipaketin toimivan, niin rakennemuutoksia on pantava täytäntöön, koska jos talous on rakenteellisesti uudistamaton, niin paketti ei toimi eikä se saa aikaan niitä uudistuksia ja joita sillä haetaan. Ja kun on suuri epätasapainon tasa, niin ne liittyvät, se liittyy suoraan juuri näihin rakenteellisiin ongelmiin, jotka vaativat uudistuksia. Lopuksi haluaisin viitata näihin joustoihin ja mitä se voisi vaikuttaa finanssipoliittiseen sopimukseen. Olen myös tietoinen siitä, kuinka joustoa voidaan käyttää liian joustavasti. Kun puhutaan investoinnista, niin pitäisi olla mahdollisuus lisäjoustoon, mutta meidän ei pitäisi olla liian joustaviksi, koska me olemme nähneet myöskin sen, että tämä tämänhetkinen äh, finanssipoliittinen koordinointiohjelma on toiminut ja saanut aikaan menestystä. Kiitoksia. Kiitos, Rova Peräs. Ah, niin, keskustelu on vilkasta. En aio tehdä mitään yhteenvetoa, vaan nostan esille tiettyjä seikkoja. Huomioon myös käydyn keskustelun ja vastaukset. Juncker mainitsi puhemies Schulzin ja sen, että me emme jääneet odottelemaan Kreikan vaalitulosta käynnistääksemme muutoksen. Tämä parlamentti on tehnyt työtään jo aika, aikaisemmalla kaudella Olemme tehneet Troikan toiminnasta yhteenvedon. Tätä, tämä työ on otettava huomioon. No sitten tämä hyveen kolmio. Investoinnit, rakenneuudistukset ja budjetti, tasapaino. Monet puheenvuorot ovat viitanneet tähän. Me emme voi olla vain hiljaa siitä kysymyksestä, miten verotus toimii on käytössä mekanismeja, ja kuitenkin uudelleen ja on hedelmät meiltä valuvat hukkaan. Toinen huomio. Meidän täytyy tunnustaa ja avata keskustelua siitä, että tuleville sukupolville investointien puute on hyvin äh, vakava, lähestulkoon yhtä vakava kuin velkaantumisen ongelma tai deflaatio-ongelma. Jos äh, Junckerin ohjelmaa ei tehokkaasti täytäntöönpanna, niin eihän se toimi. Se tarvii myös seurantaa. Tämä vaatii myös talouden ohjausjärjestelmän uudelleen tarkastelua. No sitten rakenneuudistuksista. Kukaan ei sano, etteikö rakenneuudistuksia tarvitsisi tehdä. Kaikkeen, kaikkeen täytyy kuitenkin pohtia sitä, miten niitä toteutetaan, miten osapuolet ovat mukana, minkälaisella rytmillä ja tuovatko ne mukanaan tehokkaita uudistuksia. Kiitos. Kiitos Rova Beres. Nyt hyvät naiset ja herrat, näin Ensimmäinen kierros päättyy. Kolme valiokuntaa aloittavat 11.15 oman työnsä. Ja pyydän sitten, että katsotte suunnitelmaa siitä, miten iltapäivällä jatketaan. Kiitos, kokous on päättynyt.